Allora iniziamo la riunione normale della... No niin, nyt voimme käynnistää normaalin valiokuntakokouksemme komission kuulemisen, suljetun ovin järjestetyn kuulemisen jälkeen, jossa komission edustaja kertoi EUn liittymisestä ihmisoikeus yleissopimukseen. Ensin haluaisin Vilan varapuheenjohtajan toivottaa tänne tervetulleeksi. Tästä on tullut valiokuntamme varajäsen. Se on meille ilo ja kunnia, koska juridinen asiantuntemuksemme ne varmasti auttaa meitä monissa hankalissa työjärjestyskysymyksissä olettekin ad hoc-ryhmässä mukana, jonka tarkoitus on varvoa ja tarkastella metodia, miten e, parlamentti voi osallistua suuriin e, tärkeisiin keskusteluihin. Ja tästä saattaa poikia joitain työjärjestysmuutoksiakin. Eli on hienoa, että olette nyt joukossamme. Ja hienoa myöskin, että Petering on täällä. Hänenkin merkityksensä on tärkeä, mutta niin myös teidän. No niin, muutama tiedotusasia. Koordinaattoreiden eilinen kokous. Ja tähän siis teiltä ratifiointi odotetaan 90.12. Budapestissa järjestetään tapaaminen. Valtuuskuntamme matkustaa sinne tapaamaan poliittista ja akateemista sosiaalista eh, maailmaa edustajia Unkarin taholta. Itse lähden eh, PPstä. Koski, Grip, Shevlin osallistuvat ja sitten Unkarin edustajat kiintiön ulkopuolelta. Tässähän on muistettava, mikä katto on näille eh, ulkopuolelle järjestettäville matkoille 25. Ja nyt sitten Guerrero sosialisteilta ja Kurmai. Tämäkin kiintyn ulkopuolelta Aldelta Duff ja vihreistä Hübner ja Kuelta Scholz. Tämä näin päätetään, jos kaikille käy. Sitten Lontooseen, Cambridgein 28 helmikuuta, 20, eh, tammikuuta 2011. Ja nyt tätä matkaa jo valmistellaan, mutta tällä erää ei ole enempää sanottavaa tästä matkasta. Koordinaattorit eilen tarkastelivat myöskin sitä, miten suhtautua parlamentin valtuuskuntien tilanteeseen tavata mm, tai miten suhtautua eh, kansallisten parlamenttien tapaamispyyntöihin. Eh, todettiin, että kannattaa olla joustava ja kuitenkin jos mahdollista valita sellainen tapaamispäivä, jolloin valiokuntakin kokoontuu, jotta ulkopuoliset valtuuskunnat voivat osallistua kokouksiimmekin. Jos tämä ei ole mahdollista, niin sitten pyrkiä kuitenkin takaamaan, että tapaaminen kuitenkin järjestyy puheenjohtajan johdolla tai puheenjohtajan valtuuskunnan taholta. Eilen todettiin myöskin, että LIBE-valiokunnalta kysyttäisiin mahdollista laatua mietintö asiasta, jonka aiheena on perusoikeudet Lissabonin sopimuksen jälkeen, niiden soveltaminen ja sitten vuoden 2009 vastuuvapausasia. Koordinaattorit katsoisivat, että tässä ei tarvittaisi valiokunnalta lausuntoa. Tässä nämä tiedotusasiat. Puheenvuoropyyntö ei näytä tässä vaiheessa olevan, eli voimme mennä esityslistan parissa eteenpäin. Seuraava esityslistan kohta kahdeksan. Sitä jo hieman käsiteltiinkin eilen. Euroopan tason poliittisia puolueita ja niiden rahoitusta koskevista säännöstä on asetuksen 2004-2003 soveltaminen. Asetuksessaan todetaan, että 15. tammikuuta 8. mennessä parlamentin on esitettävä mietintö siitä, kuinka asetusta sovelletaan. Käytännössä tämä annettiin meidän tehtäväksemme ja esittelijänä on Marietta Janaku. Puheenjohtaja koko se parlamentti on asettanut määräyksiä puolueen rahoituksesta ja meidän tulee valvoa, miten tässä on toimittu. Ja tässä vaiheessa voin varmasti antaa puheenvuoron esittelijälle. Hän varmasti kertoo meille tämän hankkeen tärkeimmistä elementeistä ja ehkä kertoo hieman myöskin tulevasta aikataulusta. Kiitos puheenjohtaja. Kuten sanoittekin, meillä on 15 helmikuuta 2011 aikaa laatia parlamentista mietintö ja tämä sitten lähetetään pääsihteeri Vellelle ja tämä liittyy Euroopan tason poliittisten puolueiden rahoitukseen. Minun täytyy sanoa, että tämä Vellen kertomus on hyvin ajankohtainen. Kuitenkin puheenjohtajisto hyvin hitaasti käsitteli tätä asiaa ja jos me otamme huomioon se, että aikaa on 15. helmikuuta saakka, niin se ei oikeastaan ole kovinkaan realistinen. Mitä tähän aikatauluun tulee, niin kuten me jo sovimme sihteeristössä, voisin teille kertoa näistä yksityiskohdista. Ensinnäkin on ehdotettu, että järjestettäisiin kuuleminen tammikuussa siitä syystä, että tämä poliittisten puolueiden rahoitus kiinnostaa eri osapuolia ja koko tämä järjestelmä kiinnostaa eri osapuolia, aivan kuten tekin jo tässä mainitsitte. Ja täten me sihteeristön kautta olemme pyytäneet ja myöskin eri esittelijät ja poliittiset ryhmät ovat tukeneet tätä. Me olemme pyytäneet, että järjestettäisiin 26. tammikuuta asiantuntijakuuleminen, jossa keskustellaan tähän liittyvistä juridisista taloudellisista asioista asiantuntijoiden kanssa. Ensimmäinen mietintöluonnos esiteltäisiin 31. tammikuuta 2011 ja sitten takaraja tarkistuksille olisi Seitsemäs helmikuuta ja sitten kolmatta tästä tämä käsiteltäisiin valiokunnassa ja sitten tämä menisi täysistuntoon huhtikuussa. Tämä aikataulu se voidaan hyväksyä, koska edellisellä kerralla vuonna 2006, kun tästä laadittiin arviointikertomus, joka perustui tähän asetukseen vuodelta 2003, niin tuolloin myöskin se hyväksyttiin maaliskuussa. Ja täten ehdottaisin, että me hyväksyisimme tämän pienen viivästyksen, joka ei ole meistä riippuvainen, vaan tämä on pääsihteeristöstä riippuvaisista syistä kuulemisen ohjelma No sitä ei tarvitse tässä vaiheessa vielä yksityiskohtaisesti paljastaa, mutta haluaisin kuitenkin sanoa, että tämä asetusehdotus sellaisena, kun sitä vuonna 2007 muutettiin, se on johtanut joustavampaan ja vähemmän byrokraattisempaan poliittisten puolueiden rahoitukseen ja se sopii suuremmalle osalle puolueita minä tietenkin olen kysynyt puolueelta mielipidettä tämän Vellen kertomuksen puolesta ja tietenkin kutsun heidän kuulemiseen, jotta kuulemme heidän mielipiteitään. Se, mikä tässä aivan erityisen mielenkiintoista on tässä tämänhetkisessä kertomuksessa on asia, josta on monen otteeseen parlamentissa puhuttu. Toisin sanoen se, että tulisi olla eurooppalainen säännöstö, jolla säänneltäisiin eurooppalaisten puolueiden toimintaa. Meillä on tällainen olemassa jo ja tietenkin tämä on kysymys, joka liittyy tähän arviointikysymykseen, eli miten me voisimme päästä tilanteeseen, jossa saisimme yhtenäisen eurooppalaisen järjestelmän, jolla hallinnoitaisiin myös poliittisten puolueiden rahoituspuolta puheenjohtaja, minun mielestäni tämä aihe on myöskin aihe, joka voi saada julkisuuttakin osakseen, koska kuten te tiedätte, kansallisella tasolla on paljonkin epäselvyyksiä, eh, mitä tulee puolueiden rahoitukseen ja joskus niistä syntyy eh, pienimuotoisia skandaaleja. Meillä on esimerkkejä eurooppalaisella tasolla ja olisi meidän etujemme mukaista, että me mahdollisimman avoimella tavalla eh, järjestäisimme puolueiden rahoituksen me voisimme saada aikaan luottamusta kansalaisissa sen suhteen, että Euroopan unionissa todellakin kunnioitetaan kaikkia periaatteita ja sääntöjä, jotka liittyvät avoimuuteen ja joiden tuleekin, joita tuleekin soveltaa rahoitukseen. Ja aivan erityisesti nyt kun elämme talouskriisiä, jos lukee kansainvälistä lehdistöä, mutta myöskin kotimaista lehdistöä, niin minä ainakin löydän siellä monia mainintoja jotka aivan aina eivät edes perustu todellisuuteen ja aivan erityisesti siellä puhutaan siitä mitä Eurooppa maksaa. Ja näitä lausuntoja ovat antaneet eri poliittiset osapuolet ja minun mielestäni tämän mietinnön myötä me voisimme ehkä hieman selveämmin vastata siihen, mitä tarkoitusperiä ja mitä hyötyjä voisi olla siitä, että me eurooppalaisia puolueita Euroopan tasolla rahoittaisimme. Grazie, signora Jannak. Kiitokset, Tämä mietintö on tärkeä. Ei käsittele pelkästään tällaisia kysymyksiä, mutta tämä poliittisten puolueiden kysymys on varsin ajankohtainen nyt josta puhuttaessa. Tarvitaan puolueita, kunnon puolueita kollega Dafin kanssa – olemme puhuneet uudistuksista äänestyslain osalta. No, tämä ehkä toimii, jos kaikki on kunnossa puolueiden osalta, eli tärkeä asia. En tiedä, onko tässä puheenvuoropyyntöjä. Herra Duff, olkaa hyvä. Yes, uh, uh President, I agree. Niin, tämä on varsin mielenkiintoinen kysymys ja asia olisi käsiteltävä niin nopeasti kuin mahdollista. Mm, pääsihteeristöltä asiakirjan, joka käsittelee nykyvarainhoitoasetuksen soveltamista. En tiedä, jos tämä asiakirja voitaisiin muutenkin jakaa, niin se voisi olla ihan hyödyllinen asia muillekin. republikaanipuolueen eh, puolikkaan eh, vaalikampanjassa Yhdysvalloissa. Käytti 4 miljardia dollaria. Ja jos lehdistö kritisoi eh, sitä, että rahoitamme eurooppalaisia poliittisia puolueita, niin ei meidän kannata ihan liian eh, varullamme tämän vuoksi kuitenkaan olla. Kiitokset sitten Correro, olkaa hyvä. Kiitokset puheenjohtaja. Niin, minä, minun mielestäni tämä on hyvin tärkeä asetus, jota saamme nyt käsitellä ja meidän täytyy sitä käsitellä tuntematta syyllisyyttä ja meidän täytyy todellakin puolustaa sen perusajatuksia ja poliittisten puolueiden rahoituksen varsinaisia taustoja ja perusteita. Varjoesittelijänä Demari-ryhmästä minun täytyy sanoa, että poliittiset puolueet monissa meidän kansallisissa järjestelmissämme ja perustuslaillaissamme ja myös eurooppalaisella tasolla ovat äärettömän tärkeitä kun ajatellaan julkisen mielipiteen muodostusta. Ja ne myös näyttelevät hyvin tärkeää paikkaa ja roolia tässä kansan tahdon esittämisessä. Ja ne ovat aivan oleellisia tekijöitä kansanvallan toteutumisessa. Ja Euroopan unionin näkökulmasta katsottuna nämä ovat myös äärimmäisen tärkeitä laitoksia koko maan, maanosan rakentamiseen eurooppalaisen kansalaisuuden kehittämisen kannalta ja myös kansalaisten tiedonsaannin kannalta unionin tulevaisuudesta ja toimielinten toiminnasta. Ja nämä puolueet ovat siis hyvin merkittäviä juuri toimielinten ja perustuslain kautta ja sen takia tämä rahoitus on tarpeellista. On tämä, tulee tämä rahoitus sitten mistä tahansa, mutta koko järjestelmän toiminnan kannalta rahoitus on harvinaislaatuisen merkittävää. Ja se, jos me nyt mietimme tätä aikaisempia kokemuksia, meillä on erityyppisiä rahoitusmahdollisuuksia eri valtioissa. Joissain valtioissa on yksityisrahoitus pääosin käytössä, joissakin julkinen rahoitus pääosin käytössä ja sitten joissain valtioissa joissa sekoitus näistä molemmista rahoituksen muodoista paradoksaalisesti yksityinen rahoitus Yksityiseltä rahoituspuoli, yksityinen rahoituspuoli kiinnostaa aika paljon useammin eh, enemmän ja se luo riippuvuutta enemmän puolueille näihin, tähän yksityiseen rahoitukseen nähden enemmän kuin julkinen rahoitus ja sen takia me, vaikka julkista rahoitusta myös eurooppalaisille puolueille tarjo- Euroopassa tarjotaan. No jos me nyt sitten ajattelemme tätä ehdotusta, niin meillä on nyt kyseessä sellainen asetus, jonka pohjalta saamme takuut rahoituksen selvyydestä. Ja sen takia tämä on avainsana tämä selkeys ja avoimuus puolueiden rahoituksessa ja myös tilin tarkastus ja eurooppalaisten puolueiden kannalta niiden puolueiden, jotka saavat tätä rahoitusta joko julkiselta tai yksityiseltä puolelta. Joten meidän ei nyt tule hyväksyä sellaista ö, hyökkäävää näkemystä tähän, vaan meidän täytyy puoltaa tätä kansanvaltaista järjestelmää ja meidän täytyy puhua nyt tästä julkisesta rahoituksesta, koska se takaa enemmän paremman riippumattomuuden poliittisille puolueille ja sen, se toimii myös avoimemmin ja myös sen tilintarkastus ja käyttö on helpompi sitten to, toteuttaa ja sitä on helpompi seurata. Kiitoksia. Grazie, Kiitokset, Guerrero. Tässä on vielä kolme Pyyntöä, Vilander, olkaa hyvä. Ja, dank, Herr Kiitos ja lämpimät kiitokset lämpimistä sanoista kustannusasiahan tässä kovasti on esille noussut. Tietysti vain tie, rajoitetusti voimme tässä yhteydessä puhua Amerikan tilanteesta. Jos sanotaan 4 miljardia niin on muistettava, että pitkälti puhutaan yksityisistä eh, lähteistä, eh, pienistä, mutta joistain suuristakin lähteistä. Eli ei voida verrata tilannettamme näin ollen amerikkalaiseen. Kysymys kuuluu, halutaanko tämän tyyppistä demokratiaa, jossa ainakin mahdollisesti tällaiset riippuvuussuhteet luotaisiin. Kustannuskysymyksestä sitten sihteeristön kaksi herraa tuntevat parhaiten tilanteen. Van Rotlain aikoina vartailimme lukutietoja sen suhteen, mitä Euroopan parlamentti maksaa ja meidän tulisi näitä lukuja jälleen käyttöömme saada. Se olisi erittäin tärkeää, koska tuolloin huomattiin, että vaikka eh, kielikysymykset vievät suuren osan ja sitten kahden toimipaikan tilanne myöskin vie suuren osan, niin silti maksut ovat alhaisemmat kapitaa kohden kuin Yhdysvalloissa. Olisi hyvä saada näitä lukutietoja, jos vertailua tehdään niidis varmasti asia kommentoi, mutta yksi tärkeä taistelulinjaus tässä mietinnössä varmasti tulee liittymään siihen, mistä voidaan sanoa alkaa Euroopan poliittisen puolueen elämä. Tarvitaanko tähän viittä? Kans, parlamentin edustaja, parlamentin edustaja vai tarvitaanko tietty maamäärä? Se on maksettu tai tarvitaanko riittävä määrä alueellisia edustajia? Jos Esimerkiksi omassa maassani, jos <clears throat> kolme edustajaa Baden-Württembergistä tulee, niin voinko tällöin todeta, että kyseessä on eurooppalainen puolue. Eli ennen kuulemistilaisuutta vielä olisi hyvä tämän tyyppisiä kysymyksiä käsitellä ja ehkä järjestää tutkimus talossamme siitä, milloin kansallisen oikeuden mukaan voidaan puhua puolueen olemassaolosta, milloin nämä oikeudelliset etuudet esimerkiksi lähtevät liikkeelle. mikä on tietyn puolueen vahvuus jäsenmaassa, kussakin jäsenmaassa, ja mitkä ovat oikeudelliset etuudet tässä yhteydessä. Esimerkiksi puolueen johtajat vaihtuvat varsin usein. Ja Saksassa äh, tästä tulee aina tehdä hallintotuomioistuimen ilmoitus, jos vaihtoja on usein. Äh, tämä siis puoltaa äh, Saksan puolueita ja aina ei tarvitse tätä menettelyä käyttää. Jos näihin kysymyksiin saisi vastauksen, niin se voisi olla hyvä, kun tätä asetusta vielä käsittelimme. En halua tai ei varmaankaan ole hyvä, jos aina raportoilla vain jotain negatiivista Euroopan parlamentista. Hyvä on tällaista tietoa välittää eteenpäin. Ja esittelijä sitten kuulemistilaisuudessa, olisikohan mahdollista saada tilin tarkastustuomioistuimen edustaja paikalle myöskin, sillä kysymys siitä, miten joustavasti rahoitus voidaan järjestää. Paljon se riippuu siitä, miten mm, on säännöt määritelty nykyisessä varainhoitoasetuksessa toimielinten osalta. Tästä pari esimerkkiä. Jos vuoden 2010 marraskuussa puhe, puolueen puheenjohtaja suunnittelen esimerkiksi ensi vuoden aloitteita, niin en vielä välttämättä tiedä, mikä aihe on ajankohtainen vaikkapa seuraavan vuoden ähm, elokuussa. Äh, haluanko isoja pienehköjä tilaisuuksia järjestää, tätä ei etukäteen aina tiedä, mutta varhaisvastaus vaatii, että hankkeet on kuvattava varsin yksityiskohtaisesti etukäteen. Ja jos mitään muutosta ei tähän tehdä, niin emme voi välttämättä toivotulla tavalla toimia. Ja sitten luovuuskin tässä mainittiin tai siis joustavuus pikemminkin, jos joustavuutta on liikaa, niin siitäkin saattaa sitten syntyä <clears throat> ongelmia luovuuttakin ajatellen. Eli kultainen keskitie tässäkin olisi hyvä ohjenuora, mihin varat nykyisellään riittävät. Ja olisi hyvä, jos jo riittävän varhaisessa vaiheessa tilintarkastustuomioistuimen edustajat saataisiin tänne myöskin sen selvittämiseksi, mikä ylipäätään voi olla mahdollista. Ja jos todetaan, että tietty menettely ei ole mahdollinen, niin silloin voidaan mennä esittämään tarvittaessa myöskin muutoksia varainhoitoasetukseen. Kiitos. Eh, no niin, tässä puheenvuorossanne viittasivat, viittasitte asiakirjaan. En tiedä, eikö ole olemassa jo raporttia eri jäsenmaiden puolueiden rahoituksesta. Mm, ymmärtääkseni tällaisen komissio olisi laatinut, mutta jos ei, niin pitää asia nostaa esille. Huolimatta siitä, että kuuleminen järjestetään. Ja nyt Bront on pyytänyt puheenvuoro. Olkaa hyvä. Uh, thank you, Mr. Chairman. My starting... Kiitos. Minun lähtökohtani on se, että minä vastustan EUn tai valtion tason rahoitusta puolueille, koska ei voida kerätä varoja tukielta ja se tarkoittaa sitä, että silloin ei olla vakavassa hengessä mielessä. Mutta sitten herää kysymys siitä, tulisiko sallia rahoitusta yrityksiltä ja minun mielestäni ei, se tulisi kieltää. Mutta jos se sallitaan, niin silloin se jättää ne puolueet, joilla ei yritysrahoitusta ole, hieman huonompaan asemaan. Jos valtion tai tässä, kuten tässä tapauksessa EUn rahoitus sallitaan, niin silloin vähintäänkin se täytyy jakaa hyvin objektiivisten ja kiinteiden sääntöjen mukaan näitä ei tulisi voida muuttaa, jotta voitaisiin asettaa etuasemaan joku, toin, joku puolue, kuten aivan aikaisemmin on tapahtunut esimerkiksi vuonna 2009. Minua huolestuttaa kuulla ihmisten sanovan, että Euroopan tason puolue, poliittiset puolueet ovat Euroopan äh, integraation kannalta tärkeitä. Tarkoittaako tämä sitä, että tässä on jonkinlainen testi eurooppalaisen integraation sitoutumisesta ennen kuin puolueelle annettaisiin Euroopan tason rahoitusta? Bene, grazie, onorevole Lambri. Kiitokset. Sitten Lambriadis, olkaa hyvä. Thank you, Mr. Chairman. Um... Kiitos puheenjohtaja kommentoisin lyhyesti joitain pääelementtejä pääsihteeristön raportissa. Niin kuin viime kerran byroossa esiin tuotiin, ja jotta saataisiin hieman eh, käsitystä siitä, mitkä ovat henkilökohtaiset näkemykseni asian. Ja lyhyt puheenvuoro siis. Niin kuin Ylönen ja muut totesivat, yksi tärkeä kysymys liittyy siihen, miten eh, eh, perustaa eurooppalainen puolue, eli eh, mitä tarvitaan, jotta voidaan puhua puolueen olemassaolosta. Ja näin siis rahoituskin olisi mahdollista. Tuollaisessa Pyron keskustelussa vaikutti siltä, että enemmistö olisi sitä mieltä toivottavasti valiokuntakin voi tätä asiaa tarkastella, että ainakin yksi Euroopan parlamentin jäsen olisi tarpeen, jos eurooppalainen rahoituspuolueelle voisi olla mahdollista. Ja mainitsen tämän seikan sen vuoksi, että nykyisellään asetukset ovat sellaiset, että Vaikuttaisi siltä, että eurooppalainen puolue voidaan perustaa ja se voi myöskin saada huomattavan verran rahoitusta silloinkin, jos jäsenistössä on vain aluetason edustajia eri maista. Ja Euroopan tason legitimiteetti vaatimus ei tällöin toteutuisi. Ja sitten eurooppalaisten puolueiden oikeushenkilöys. Tästä tullaan käymään hankala ja pitkä keskustelu varmasti sihteeristöltä pyysimme lyhyttä esitystä asioista, jotka Rannerkin esitti, eli tarkasteltaisiin hieman oikeudellisia vaatimuksia eri jäsenmaissa tai maailmankin eri alueilla, joita voitaisiin sitten vertailla, jotta saataisiin selkeät oikeudelliset yhteenvedot oikeudellista puitteista. Nykyinen puitteisto ilmeisesti on hieman puutteellinen mutta ei myöskään ole selkeää, eh, millä se tulisi korvata. Ja valiokuntamme voisi myöskin tuoda kortensa kekoon tässä keskustelussa. Ja sitten kysymys, jota käsittelimme ja joka myöskin on yksi pääelementeistä pääsihteeristön esityksessä, eh, eurooppalaiset eh, säätiöt ja varauksen mahdollisuus katsottiin, että tämä voisi olla hyvä lähestymistapa, mutta en halua tässä vaiheessa enempää sanoa. Käytiin vain alustava keskustelu aiheesta. Jos erityisrahasto perustettaisiin eh, vaalikampanjoita ajatellen, eh, Tähän liittyen yksi ehdotus olisi, että tällainen perustettaisiin. Toinen vaihtoehto olisi, että eh, vaalivuoden aikana huomioitaisiin tämä asia puolueiden budjetissa, eli vaalikampanjat huomioitaisiin. Mutta tämä voisi olla ihan järkevä lähestymistapa. Ja asia, joka tänään on esiin noussut, liittyy lahjoituksiin. Voin täysin yhtyä Kereron näkemyksen siitä, kuinka tärkeä julkinen rahoitus on. Se on ihan selviö mielestäni. Eurooppalaisten poliittisten puolueiden nykyasetukset myöskin eh, mahdollistavat yksityisen rahoituksen ja niille on katot määritelty. Ja byrossa keskusteltiin siitä, tulisiko kattoa nostaa, tulisiko säilyttää nykyisellään ja jos nostetaan, niin minkä verran. Pääsihteeristön ehdotuksessa esitetään lisäystä kasvua, joka omasta mielestäni tuntuu melko korkealta. Eli 10 12 rahasta, äh, rajasta, joka se on siis nykyisellään. Sihteeristö esittää 50 000, jos oikein muistan, per äh, yksityinen lahjoittaja. Mielestäni tämä tuntuu melko korkealta rajalta. Tietysti tämäkin asia tulee vielä olemaan esillä. Mutta tämä on siis pääsihteerin esityksessä ja siksi valiokuntamme myöskin tulisi tätä asiaa tarkastella. Yleisesti ottaen, hyvä puheenjohtaja, voisin todeta, että katsoimme valiokunnassa, että sen sihteeristön tekemä työ on oikein laadukasta näinkin monimutkaisessa kysymyksessä. Ja olen painottanut tässä joitain esiin nostettuja kysymyksiä, mutta ehkä kaikkien kiistanalaisin kysymys tuli tässä myöskin mainittua, muitakin niitä on. Vaikutelmamme kuitenkin on, että näissä suosituksissa oltaisiin menossa oikeaan suuntaan. Minä ja muutkin puhujat toivat esiin näkemyksen siitä, miltä pohjalta puolet tulisi perustaa. Ja me siis uskomme ja suosittelisimme, että olisi yksi tarkastaja, yksi kaikkien puolueiden osalta, jotka saavat meiltä, ja rahoitus hoidettaisiin meidän kauttamme, ja kriteerit olisivat näin kaikkialla samat. Tämän katsoisimme erittäin tärkeäksi siksi, että saisin varmuuden siitä, että samoja kriteerejä hyödynnetään ja henkilöt on objektiivisesti valittu ja tämä koskisi kaikkia. Uskoisin, että tämä olisi erittäin tärkeä askel lisänäkyvyyteen, läpinäkyvyyteen. Poliittiset puolueet ovat erittäinkin tärkeitä Euroopan unionissa. Niitä tulisi mielestäni pukea, tukea, mutta avoimesti. Kiitos. Kiitos. Muita puheenvuoropyyntöjä en nyt näe, äh, <clears throat> paitsi esittelijä tietysti. Roijana, olkaa hyvä. Paljon kiitoksia puheenjohtaja. Haluaisin sanoa tähän alkuun, että jo tällä hetkellä – on suunnitteilla, että tähän kuulemiseen osallistuisi asiantuntijoita, ihmisiä, joilla on tietoa näiden puolueiden säännöistä ja myöskin asioiden juridisesta puolesta ja myöskin tilintarkastustuomioistuin osallistuisi kuulemiseen. Kolmanneksi myöskin sitten me haluamme kansainvälisesti saada tälle julkisuutta. Me emme tässä ilmaise mielipidettämme tästä yksittäisestä mietinnöstä ja näistä yksittäisistä taloudellisista tietoista, vaan yleisemmällä tasolla Euroopan puolueiden tilasta ja mitä tällainen säännöstö tarka- tarkoittaisi puolueille, myöskin niiden rahoituksen suhteen koska tietenkin rahoituksen täytyy olla julkista. Te tiedätte, että eurooppalaisten, eurooppalaisia puolueita jo tällä hetkellä rahoitetaan eurooppalaisella tasolla ja myöskin sen jäsenpuolueet rahoittavat näitä. En tiedä, onko sellaista rahoitusta, joka tulisi todellisuudessa lahjoittajilta pääsihteeristöt puolue, puolueista keskustelevat näistä asioista. Ja tästä tulisi kuulemisessakin keskustella. Eli haluamme heidän mielipiteensä ja keskustella näistä säätiöistä, joihin sovelletaan samoja sääntöjä kuin poliittisiin puolueisiin. Toisin sanoen tämä keskustelu kaikkien niiden osapuolten kanssa, jotka kuuluvat tähän asiaan, se on aivan selvää. Ja haluaisin vahvistaa sen, että minä puollan sitä, että meillä on hyvin tiukka tapa, jolla me sitten täytäntöönpanemme niitä sääntöjä, joita joista päätetään. Ja kun puhuin joustavuudesta, niin siitähän puhutaan pääsihteerin kertomuksessa. Ja haluaisin muistuttaa teitä siitä, että tämä asetus vuodelta 2003, sitähän muutettiin vuonna 2007. Eli koska on jo aikaisempi arviointikertomus vuodelta 2006, Eli jos valiokunta hyväksyy tämän esittämäni aikataulun, niin silloin meillä olisi jo ensimmäinen asiakirja tulollaan. Siitä voidaan keskustella kaikkien niiden kanssa, joita tämä asia kiinnostaa tässä kuulemistilaisuudessa, jotta me sitten päätyisimme ajallaan huhtikuussa tämän asian kanssa täysistuntoon. Poliittisesti tässä on tärkeää se, miten tätä säännöstöä poliittisten puolueiden säännöstöä käsitellään, koska olen sitä mieltä, että puolueet ovat tärkeä tekijä demokratiassa. Ja täten säännöstö, joilla säännellään puolueiden toimintaa, niin tietenkin ne ovat sidoksissa siihen, että että demokratian sääntöjä noudatetaan kirjaimellisesti sekä kansallisella että eurooppalaisella tasolla. Ja täten tätä mietintöä täytyy tarkastella siinä valossa, että me kaikki ymmärrämme poliittisten puolueiden arvon. Ne ovat hyvin tärkeitä tekijöitä ja ne ovat tekijöitä, joilla me voimme ilmaista kansalaisten mielipidettä. Kiitos. Abbiamo concluso. No niin, nyt on keskustelu tästä aiheesta käyty. Ilmeisesti valiokunnalle käy, ennen kuin esittämä aikataulu 26. tammikuuta siis kuulemistilaisuus. Ja 31. päivä sitten keskustelua voidaan käydä aiheesta. No niin, tämä on tärkeä aihe, mitä tulee siis puolueiden rahoituksen julkisista varoista. Mutta on selvää, että poliittiset puolueet tarvitsevat myöskin selkeät säännöt, johdonmukaiset, avoimet sellaiset, jotta mm, hyvä integraatiokehitys voi jatkua. No niin, kiitos teille, Rova Janako, ja sitten eteenpäin esityslistallamme viimeiseen aiheeseen tämän päivässä kokouksessamme, eli tämä kansalaisaloite asia. Me olemme työasiakirjasta ja keskustelua käyneet. Ensimmäinen kansallisten parlamentin kuuleminenkin järjestettiin ja sitten erityiskuuleminen asiantuntijoiden osalta ja sitten tänään sitten esittelijät kun Helama Suur äh, esittelevät meille lausuntoluonnoksen ja artiklan 70 mukainen mandaattiasia on sitten myöskin hoidettava, kuinka jatkaa neuvotteluja muiden toimielinten kanssa. Ja voidaan varmasti toivoa, että varsin nopeassakin aikataulussa saadaan ensimmäinen käsittely käytyä, mutta tällöin siis on valtuuskunnalle mandaatti myönnettävä ja nyt varmasti kaikille käy se, jos Kurmai käyttää alustuspuheenvuoron tästä aiheesta. Olkaa hyvä. Uh, niin hyvä puheenjohtaja, hyvät kollegat. Niin, me olemme tässä yhteistyötä tehneet ja tällä kertaa käytän minä tässä tämän aloituspuheenvuoron, mutta hyvä on yhteistyömme laatu ollut. Kiitokset tästä alan sinulle, mutta myös kaikille muillekin kollegoille. Tiimimme toimii oikein hyvin mielestäni. Mehän kaikki tiedämme, että uusi eurooppalainen kansalaisaloite on aihe, joka on kovastikin ollut esillä kaikissa käsittelyissä. ja Lissabonin sopimustakin käsittelevissä keskusteluissa. Ja tämä on ihan ymmärrettävää. Eurooppalainen kansalaisaloite on ainutkertainen mahdollisuus ö, nyt puhaltaa hieman uusia tuulia eurooppalaiseen demokratiaan, saada kansalaiset suoraan mukaan päätöksentekoon Euroopassa ja rajat ylittävä keskustelu näin saadaan käynnistää esitettyä toivottavasti. Artikla 11.4 Lissabonin sopimuksessa ei sinällään sano kovinkaan paljon, vähemmän kuin miljoona kansalaista, jotka ovat useasta jäsenmaassa, voivat tehdä aloitteen komissiolle, jotta se sen omissa valtuuksissaan tekisi sopivan asiaehdotuksen, jos kansalaiset katsovat, että yhteisön oikeudellisia toimia tarvitaan sopimuksen täytäntöönpanoa ajatellen. Nyt sitten meidän toimielinten tulisi miettiä sitä, miten tämä käytännössä saattaisi toimia. Ja eh, valiokunnassakin tätä on käsitelty ja Geralt ja Anna, jotka yhteisesittelijöinä toimivat tulevat siksi juuri hieman myöhässä tähän, mutta täällä sitten komission edustajia ja muita tuntui olevan paikalla nyt. Olemme hyvinkin tietoisia siitä, mikä vastuu meillä on tässä asiassa. Ja muistuttaisin siitä, että viimeisimmässä europarlamentin vaaleissa vain 42 prosenttia kansalaisista äänesti. Se tarkoittaa sitä, että meidän on oltava varovaisia, kun uutta välinettä esitetään jos käytetään asetusta, joka eh, takaa sen, että käyttö on tehokasta, niin tämä eh, kuilu, joka on meidän ja kansalaisten välillä, voidaan ehkä murtaa. Toisaalta on muistettava, että suuret toiveet aloitteen tiimoilta eh, on olemassa, mutta pitää pyrkiä välttämään myöskin suurilta pettymyksiltä ja osa Eh, kansalaista on jo ryhtynyt keräämäänkin, eh, keräämäänkin allekirjoituksia ja jouduin vähän toputtelemaan ja sanomaan, että vielä ei oikeusperusta valitettavasti ole olemassa, mutta kuitenkin maali jo eh, lähitulevaisuudessa häämöttää, näin varmasti voidaan sanoa maaliskuun luonnos on oikein hyvä mielestäni ja niin kuin Mario ja Gabrielkin täällä näyttää olevan paikalla Prosesskovisin tiimistä ja he kyllä ovat tehneet mielestäni erinomaisen hyvää työtä ja komission kollegat toteavat, että aikataulupaineet ovat olleet kovat tämän asiakirjan tiimoilta ja toivottavasti ovat kuitenkin valmiita parannuksille, koska siihenhän pyrimme. Neljä meistä tämän säännöksen 50 pohjalta ovat. Livia on tässä muun muassa mukana, hän on ollut tärkeä Alanin tiimissä. Me siis teimme oikein hyvää yhteistyötä Espanjan PI-kaudella ja valmistelimme työasiakirjan Espanjan PI-kaudella nimenomaan sen osoittamiseksi, että otamme hankkeen vakavasti. Espanjat, Espanja, Belgia ja Unkari puheenjohtajuuskausillaan pitävät tätä ilman muuta tärkeänä. Täällä on Unkarinkin edustaja paikalla. Belgian PIin kanssa olemme myöskin tehneet hyvää yhteistyötä. Olivia Schaftelille erityiskiitokset ja hänen tiimilleen. Nähtäväksi jää, miten sitten Unkarin PJ-kaudella edetään. Olemme järjestäneet eri puolilla Eurooppaa laajoja keskusteluja tästä aloitteesta, ja pelkästään muiden kansanedustajien kanssa, vaan myöskin eri jäsenmaiden edustajien kanssa. Ja niin kuin kollegani totesi, olemme olleet yhteydessä myöskin kansallisten parlamenttien edustajiin. Ja toteaisin vielä, että ECOSOC ja alueiden komitea ovat aktiivisesti tähän asiaan tarttuneet ja oikeusasiamiehen olemme myöskin olleet yhteydessä, mitä mieltä hän tästä uudesta vauvasta myös näin voi sanoa olisi. Omalta osaltaan me todetaan, että menneiden osalta Käsittely oli melko yksinkertainen. Haluaisimme, että aloitteet eh, niin laajasti kuin mahdollista onnistuisivat. Halu- kansalaiset voisivat hyödyntää tätä uutta mahdollisuutta ja eh, komission ehdotusta tulee jonkin verran muuttaa, eh, jotta tämä tuntuu houkuttelevalta kansalaisille. Eli käytännönläheisyyttä tarvitaan. Ja kansalaisaloite on menestys vain, jos asetus on käyttäjäystävällinen, ei liian monimutkainen ja raskas, kun ajatellaan järjestäjätahoja. Eli siis päätavoite olisi muuttaa kolmella tavalla asetusta. Sen tulisi olla käyttäjäystävällisempi. No, tervehdinkin jo sinua, Mario, tässä äsken. No, Toivoisin, e, että kansalaiset saisivat asiasta lisätietoa. Sen tulee olla demokraattinen vahva väline, eikä sitä saa väärinkäyttää. Tulee käsitellä eurooppalaisia e, aihealueita ja kansalaisia varten se laajitaan. Osallistuvassa demokratiassa tässä on kyse. Se on avoin väline kansalaisille. Siitä tässä on kyse ja tällaista tarvitaan. ja rajat ylittävän yhteistyön tulisi olla parempaa ja järjestäjien tulisi kansalaisten komiteoissa olla mukana. Jos esimerkiksi on seitsemän jäsen seitsemästä eri jäsenmaasta, niin tällöin tietysti eurooppalainen keskustelu mahdollistuu helpommin. Ja jos minimi vaaditaan, todettiin, että tämä voisi olla liian hankala asia, mutta tämä on jo asia, jota on käsitelty neuvoston ja komission kanssa. Tämä este ei mielestäni ole kovinkaan suuri, jos puhutaan miljoonasta allekirjoitusta, mutta ei tämä tietysti mikään ihan helppo juttukaan ole. Liian hankalaksi sitä ei saisi tehdä. On miettivä esimerkiksi, millä keinoin voidaan kerätä nämä miljoona allekirjoitusta. Kansalaisten komitea olisi siis suureksi hyödyksi myös järjestäjille. jos tällainen komitea on mahdollinen, niin se helpottaa, mahdollinen, se helpottaa allekirjoitusten keräämistä, koska olisi yksi jäsen jo kustakin jäsenmaasta, eli tällainen verkottautuminen olisi jo alkanut ja rekisteröinti sitten lähtisi liikkeelle, kun kerätään allekirjoituksia. Ja olisi hyvä saada mahdollisimman monia kieliversioita myöskin. Esimerkiksi omaan maani kieli, unkari, ei välttämättä myöskään ole ihan helpoittu kaikille. Eli olisi hyvä, jos kieliversioita olisi mahdollisimman monta. Ja kansalaisten komitea tuntuisi olevan erittäin tärkeässä roolissa tässä menettelyssä. Yksi asia, jota käsiteltiin kovasti, oli tämä kahden vaiheen hyväksyttävyysmenettely komission ehdotuksessa. No kuinka sitten selvittää kansalaisille se, että no voitte lähteä liikkeelle, kerätä 300 000 allekirjoitusta ja sitten tulee keskeytys muutamaksi kuukaudeksi. Komissio käy läpi hyväksyttävyyttä ja tekee sitten päätöksensä ja se vaikuttaa siihen, jatkaako hanketta vaiko ei mielestäni eh, tällöin saattaa syntyä vaikuttaa, että koko asia valuu hiekkaan. Tämä oli yksi asia, jota kovasti eh, tarkasteltiin. Toivottavasti tästäkin sitten sopu loppujen lopuksi löytyy. Kansalaisten aloitteessa kuitenkin tietyt hallinnolliset vaatimukset, niiden on täytyttävä, se on selvää ja myöskin tietyt perusarvot, EU-perusarvot, niistä tulee kunnioittaa. Tästäkin keskustelua käytiin. Ja tämä on tärkeä asia ja viittaus artiklan kaksi perussopimuksessa on meille tärkeä. Ja prosessin on oltava myöskin tietosuojavaatimusten mukainen. On toimittava transparentisti koko menettelyn ajan ja kaikki järjestöt, poliittiset puolueetkin saavat mahdollisuuden tukea kansalaisaloitetta halutessaan, jos kuitenkin toimitaan täysin avoimesti. Eli tiedetään, kuka on aloitteen takana eh, ennen kuin mennään hanketta tukemaan. Ja tietysti tulokset ovat myöskin merkittävässä roolissa. Tärkeää on, että järjestäjien työt ovat myös tulos. Komission on selvitettävä selkeästi, tai järjestäjien on selvitettävä, miksi ovat tähän hankkeeseen ryhtyneet. Ja myöskin komission on vastaava, jos ei aio mihinkään ryhtyä meidän on oltava tässä asiassa selvillä linjoilla, koska komissiollahan on, mitä tulee lainsäädännön valmisteluun monopoliasemalla, mutta sen on oltava selkeillä linjoilla silloin, kun ollaan yhteyksissä kansalaisiin. Kansalaisille on taattava se, että unionin tasolla voidaan järjestää julkinen kuuleminen, jos hanke on onnistunut. Ja on tärkeää, että tämän tyyppinen keskustelu unionin taholta voidaan järjestää. Euroopan kansalaisten tulee saada selkeät säännöt ja selkeät tiedot siitä, miten tämä järjestelmä, järjestelmä toimii. Ja tämä ihan liittyen rekisteröinteihin ja sitten loppukuulemisen saakka ja mahdollisiin korvauksiin myöskin. Ja tästä tarvitaan myöskin helpdeskiä komissiolta ja on voitava olla vuoropuhelussa järjestäjien kanssa ja mielellämme kuulemme teidänkin kommenttinne. Euroopan parlamentti tulisi yhtenä rintamana tässä toimia, jos halutaan, että tästä välineestä tulee kaikille kansalaisillemme hyödyllinen. Sitähän me kaikki toivomme. Euroopan kansalaisaloiten tulisi olla toimiva. Sen olemme kansalaisillemme velkaa. Nyt Lissabonin sopimuksen voimaantulosta on melkein vuosi vierähtänyt. Kansalaiset saattavat kysyä, miksei tätä uutta demokraattista välinettä vieläkään voi käyttää. Omalta osaltani toteaisin, että ponnistelemme kovasti, jotta se käyttökuntoon saataisiin niin pian kuin mahdollista. Mutta kaikkien on kuitenkin tiedettävä, että aikapainait eivät saa olla syynä sille, että laatu kärsii. Vastuullisena päätöksentekijöinä meidän on pidettävä huoli siitä, että kansalaisaloitetta käytetään oikein ja että se tyydyttää tavallisia kansalaisia. Painottaisin myös sitä, että olisi vaikutettava myöskin eh, niihin, jotka eivät ole äänestäneet. Tietysti voi vain todeta, että tämä on ihan kuin hypättäisiin veteen, vaikka ei tiedä kuinka syvään veteen hyppää. No, me teemme parhaamme, parhaamme sen suhteen, että tästä tulee EUlle menestystarina. nähtäväksi ja kuinka suuret ihmismäärät saadaan aktivoitua tämän hankkeen taakse tai sitä toteuttamaan. Ja asetusta tulee sitten myöskin säännöllisin välein tarkistaa. Ja kiitokset kaikille, kiitokset Alanille erinomaisesta työstä ja kiitos kaikille kollegoille valmistelutyöhön osallistumisesta. Ja toivottavasti nyt kerrankin onnistumme hyvässä hankkeessa, kun tällainen tilaisuus on tarjoutunut. Kiitos. Kiitokset, Eroa Kurmai varsin kattavasta alustuksestanne. Ja nyt sitten Lamas Suurtoinen esittelijä varmasti haluaa myöskin käyttää puheenvuoron. Olkaa hyvä. Kiitokset puheenjohtaja. Niin totta kai minä olen samaa mieltä kaikesta kuin varapuheenjohtaja Kurmai on sanonut ja kovasti tyytyväinen olen tähän yhteistyöhömme. Jos nyt vielä täsmentäisin muutamia kohtia, niin puhuisin tästä sisällöstä hivenen ja sitten myös tästä menettelytavoista. Heti ensimmäisistä päivistä lähtien me olemme toivoneet, että parlamentin sisällä ja muiden unionitoimielinten kanssa ja myös niiden ulkopuolella tehdään työtä täysin avoimesti ja jatkuvasti vuoropuhelussa siinä, siitä näkökulmasta katsottuna, että pääsisimme mahdollisimman laajaan yhteisymmärrykseen ja joulukuun äänestys täysistunnossa voisi sitten saavuttaa mitä suurimman mahdollisen määrä, enemmistön äänistä. Ja näin me voisimme sitten luoda todella tällaisen selvän menettelytavan, joka ei pohjautuisi pelkästään ihan mihin tahansa, vaan se, loisimme sellaisen menettelytavon, jota voitaisiin äh, Lissabonin sopimuksen mukaisesti suurella innolla toteuttaa, ja joka todellakin koskee suoraa kansalaisia. Ja näin sitten äh, tietysti täällä suurta viisautta tulee osoittaa, niin kuin puheenjohtajakin siihen viittasi, ja me ryhmien puheenjohtajien kanssa olemme luoneet tällaisen neljän esittelijän ryhmän. Siinä on AFKosta sitten kaksi mukana, ja nämä neljä pääryhmää ovat olleet mukana tässä ryhmässä valmistelemassa tätä hanketta, lausuntoa ja useat valiokunnat ovat saaneet esittää oman näkemyksensä tästä, tähän asiaan. Monet ovatkin paikalla täällä salissa osallistumassa keskusteluihimme. Me olemme joko AFKO-valiokunnassa tai sitten poliittisissa ryhmissä tai sitten muissa yhteyksissä käyneet keskusteluja useaan otteeseen ja myös puheenjohtajakin puheenjohtajan avustuksella olemme pitäneet yhteyttä yhteyttä kansallisiin parlamentteihin ja näin me olemme sitten päässeet poliittisissa tavoitteissamme yhteisymmärrykseen kolmen toimielimen välillä, jotta asetus voidaan hyväksyä yhdessä, yhdellä lukukerralla eh, joulukuussa. Ja me tietysti olemme eh, epävirallisesti ja virallisesti pitäneet yhteyttä ilman selvää koordinaattoreiden mandaattia, joten anteeksi nyt vain, mutta tietysti Toki tässä nyt koordinaattoritkin voivat sitten meitä läksyttää, jos me emme ole menneet heidän mielestään oikeaan suuntaan työssämme. No sitten tästä sisällöstä. Meidän tausta-ajatuksemme on ollut se, että koko sopimusta sovellettaisiin siis kaikkea sitä, mitä sopimus meille tarjoaa. Ja ensimmäisenä etusia kysymyksenämme on, ovat kansalaiset ja kansalaisystävällisyys työllisyys mitä korkeammalla tasolla. Ja tämä johti meidät siihen, että me olemme tehneet aika huomattavia muutoksia alkuperäiseen komission ehdotukseen. Mikä on sitten tämän sopimuksen tavoite? Sen tavoite on se, että kansalaiset voivat ottaa suoraan yhteyttä komissioon, joka sitten toimii aloiteoikeutensa pohjalta. Eli tässä kansalaisilla on suora äh, linkki komissioon ja, ja myös sitten tässä, sitä kautta neuvostoon. Eli meillä on tässä nyt kolme eri toimijaa, parlamentti, neuvosto ja tällä hetkellä myös kansalaiset, jos heitä on riittävä määrä ja riittävästi valtioita takana. Ja tämä on aivan nyt tärkeintä. Ja meidän ajatuksemme on juuri se, että me löytäisimme keinot toimia niin, että ne menettelytavat, joita tässä valitaan, olisivat mahdollisimman helppoja, yksinkertaisia ja käytettävissä kaikkien kansalaisten taidoin ja näin sitten kansalaiset voisivat tästä järjestelmästä hyötyä niin kuin parlamenttikin hyötyy. Tämä on aloiteoikeus, eli kyse ei ole siitä, että lainsäädännölliseen valtaan nyt päästäisiin puuttumaan, vaan kyse on aloiteoikeudesta, poliittisesta aloiteoikeudesta jo kuitenkin oikeudellinen aloiteoikeus jää edelleenkin täysin komission yksin, valtaan, yksin omaiseen valtaan. Ja komission vallassa, tietysti muistutan siitä, on ensinnäkin päättää lainsäädännöllisen tekstin poliittisesta mahdollisuudesta aloiteoikeuksien, aloiteoikeudessaan. Eli tämä kuuluu komissiolle, se, kuuluu, se on komission velvoite ja tehtävä, ja komissiolla on siihen yksi oikeus, ja jos komissio päättää, että komission täytyy ryhtyä laatimaan lakia siitä, mistä, sitä, mitä on pyydetty, niin näin se voi tehdä. Ja parlamentti voi, parlamentilla on oikeus ainoastaan tehdä työtä niiden tekstien pohjalta, jotka ovat alun perin tulleet komissiosta. Tämä täytyy nyt muistaa, jotta me mm, tiettyjä konkreettisia ehdotuksia tekstissä me sitten voimme paremmin ymmärtää. No sitten kansalaisista. Meidän täytyy olla mitä kansalaisystävällisimpiä ja tämä tarkoittaa tiettyjä kansalaisten oikeuksien korostamismuotoja, mutta tietysti myös tiettyjä velvoitteita. Kansalaisilla on oikeus ymmärtää näitä tekstejä ja sen takia me olemme äärimmäisen paljon yksinkertaistaneet komission, tek- komission tekstejä, koska komission teksti olisi estänyt ihan kaiken mahdollisen toiminnan, koska siinä oli miljardimäärin allekirjoitusvelvoitteita ja se oli täysin epärealistista. Ja me toivomme ja me ehdotammekin, että me nyt yhdistämme päätöksen rekisteröintiin ja hyväksyttävyyteen ja sitten ehtona on ainoastaan se, että näiden 7, 8, 9 allekirjoituksen aikaansaaminen jonkun jossain eh, tuon aloitteen taakse. Ja, ja sen saa sitten taaksensa myös riittävän määrän valtioita. Ja näin siinä hetke, sillä hetkellä, kun aloitteen oikeuteen ryhdytään ja näin tietyistä valtiomäärästä, eh, joka täyttää vähimmäisjäsenvaltioiden vaatimusmäärän tässä tekstissä, ja silloin aloiteoikeus on hyväksytty, eikä muita ehtoja tälle aloiteoikeudelle ja tekstin hyväksymiselle myöhempään käsittelyyn aseteta. Tietysti me puhuimme siis tästä yksityis, yksi, yksi yksikertaistamisesta ja, ja olen tästä kiitollinen myös tälle äsken salin saapuneelle puhe, valiokunnan puheenjohtajalle. Ja mm, tässä puhuttiin sitten aikamääristä, onko se 12 kuukautta, 18 kuukautta vai jotain muuta. Siitäkin käytiin keskustelua, mutta me olemme halunneet yksinkertaistaa ja helpottaa tätä koko järjestelmää ja tarjota sen, että kerätään allekirjoituksia ja me olemme päässeet yhteisymmärrykseen keskenämme siitä, että me vaaditaan 16 vuoden ikää. Tässä asiassa meillä on kyllä neuvoston kanssa huomattavia ongelmia, mutta olemme joka tapauksessa ehdottaneet 16 vuotta ja valtioiden määräksi on vaadittu viittä ja yhtä viidesosaa ja komissio ja neuvosto toivovat yhtä kolmasosaa. No sitten tästä tietopuolesta ja tiedonantopuolesta ja menettelytavasta ja sitten tämän menettelytavon päätösvaiheesta. Nyt minä selostan tätä asiaa tähän tarkemmin. Meidän ei tule nyt sitten saattaa kansalaisia sitoutumaan sellaiseen menettelytapaan, josta he eivät tiedä, eivätkä tunne, miten siellä käy, tai että asiaa voitaisiin ymmärtää väärin aivan olennaisista syistä, joka voitaisiin välttää jo alkuvaiheessa. Ja näin täällä johdantosan kappaleissa ja perusteluosassa asiaa on selvitetty, mutta sitä täytyy selvittää myös varsinaisessa asetuksessa silloin, kun sitä ryhdytään soveltamaan. Miljoona allekirjoitusta ei tarkoita sitä, että yhtäkkiä siitä sitten tulee Euroopan unionin lainsäädäntöä. Tämä on poliittista aloitetta aloiteoikeutta, ei missään tapauksessa lainsäädännöllistä vallankäyttöä, ja tämä asia on muistettava. Näin siis kansalaisten oikeus, tässä ovat kansalaisten oikeudet ja sitten kansalaisten velvollisuudet vielä. Niin anteeksi, unohdin yhden oikeuden vielä, on, se on hyvin merkittävä, eli se, että tarvitaan poliittista seurantaa näille teksteille. Ja, eli tämä tarkoittaa sitä, että kun kansalaisaloite, joka täyttää ne kaikki riittävät ehtonsa, eli miljoona allekirjoitusta ja niin poispäin, niin sitä täytyy seurata. Siitä ei siis järjestelmällisesti tule oitis eurooppalainen lainsää, laki tai sitten, tai sitten uudistettu eurooppalainen laki, mutta tämä jää siis eh, komission harteille. Tämä täytyy olla selvää kansalaisaloite kansalaisille. Tämä nyt tietysti esimerkiksi vetomusvaliokunnassa on ollut paljonkin esillä. Ei on juuri tätä toivottu meidän omaan tekstiimme ja sitä voidaan parantaa. Eli miljoona allekirjoitusta, jos niitä sitten vaaditaan, niin nämä kan, näillä kansalaisilla, näillä kaikilla miljoonalla allekirjoittajalla on oikeus saada tietoa, missä mennään ja seurantaan ja tulla kuulluksi ja siihen, että komissio totisesti käsittelee tätä aloiteoikeutta, vaikka sille ei sitten sitten tulisikaan lainsäädännöllistä jatkoa, niin sen komission pitää selittää, miksi näin on tehty. Ja jos havaitaan, että kansalaisten huolenaihe on aivan oikea, mutta siitä ei kuitenkaan tehdä sitten unionin tasoista lakia, niin meillä on tällainen poliittinen ja moraalinen vastuu pyrkiä vastaamaan jollain toisella tavalla kansalaisten oikeutettuun huolenaiheeseen, joten meidän täytyy pyrkiä siis täten yksinkertaistamaan tätä järjestelmää ja tarjoamaan riittävää tietoa tästä asiasta, koko menettelytavasta ja sitten varsinkin siitä, mitä tapahtuu tämän aloiteoikeuden jälkeen. Ja näin siis sitten, jos aloiteoikeusta, kun se on käsitelty, kun se on käsitelty, niin saada tätä poliittisten seurannan mahdollisuutta käyttää. Ja sitten minä puhun näistä velvoitteista, eli perustamissopimuksia ja arvoja täytyy tietenkin eh, aivan olennaisesti kansalaistenkin toteuttaa ja noudattaa. Eli ei ole mistään, missään tapauksessa sitä, että asetukseen nyt tulisi jotain sellaista hyväksytyksiä, mikä menee tyystin sopimusten ulkopuolelle. Eli voidaan käsitellä ainoastaan sellaisia asioita, jotka kuuluvat unionin toimivaltaan ja jossa komissiolla on sitten omaa toimivaltaa ja mahdollisuus esittää lainsäädännöllistä tekstiä. Joten näin sellaiset ajatukset, joiden pohjalta esimerkiksi Lissabonin sopimusta tai yritettäisiin muuttaa tai perustamissopimuksen sopimuksia muuttaa tai sitten yritettäisiin muuttaa esimerkiksi unionin laajentumisjärjestelmää tietenkään ei voida ryhtyä toimimaan ei täyt- ja sitten täytyy lisäksi myös toteuttaa unionin arvoja. Ja sitten toinen velvollisuus on avoimuus. Me olemme pitkälti keskustelleet tästä asiasta. Tietyt valiokunnat, joilta tästä asiasta on pyydetty näkemystä, ovat suhtautuneet tähän toisella tavalla ja pyrkineet sitten selostamaan tätä keskustelua myös omissa valiokunnissaan. Me olemme sitä mieltä, että meidän, meille riittää, että 789 8, kansalaista sitten allekirjoittavat tällaisen kansalaisaloitteen eri valtioista. Ja näin siis koko mekanismi voi ylipäätään käynnistyä, mutta he, he, heidän täytyy toimia tyystin avoimesti, täysin avoimesti poliittisen tukensa ja taloudellisen tukensa osalta. Eli ne voivat saada tukea monikansallisilta yrityksiltä tai poliittisilta puolueilta, ne voivat saada tukea äh, mistä tahansa, aivan käy, hyvä, mitään ei kielletä, mutta kuitenkin täytyy ja aivan avoimesti tästä sitten kertoa. Eli me emme Eli me näin täytyy saada siis riittävästi tietoa myös niille, jotka mahdollisesti myöhemmin allekirjoittavat tämän kansalaisaloitteen. Ja no, me toivoimme siis olevamme mahdollisimman kansalaisystävällisiä, mutta meidän täytyy olla myös jäsenvaltioiden kannalta hyvin ystävällisiä ja, ja ymmärrettäviä. Ja hallituksia, hallituksia tietysti huolestuttaa nämä kysymykset ja tämä on ymmärrettävää. Ja tässä erityisesti hallitukset keskittyvät tähän toiseen vaiheeseen, eli allekirjoitusten vaiheeseen ja sitten sitten allekirjoitusten tarkastamisvaiheeseen ja tähän rekisteröintivaiheeseen ja hyväksyttömyysvaiheeseen. Kolmas vaihe on sitten tämän allekirjoitusten, kirjain, allekirjoitusten hyväksymisen keräämisen jälkeen tämä jatkovaihe. Mutta tässä nyt on selvä vaikeus mielestäni. Tämä nyt kuuluu kaikille parlamentin valiokunnille tämä seuraava esittämäni. Ei meidän täytyy vaatia ja erityisesti korostaa sitä, että meillä on mitä yksinkertaisimmat mahdollisuudet kerätä allekirjoituksia oikeuksia, jotta ei sitten peloteta, pelotella kansalaisia ja säikytetä heitä sitten ja sillä, että liikaa kaikkea tietoa vaaditaan henkilöllisyydestä ja sitten he eivät uskalla ryhtyä toimiin. Jäsenvaltio, jäsenvaltiot, jo, jo, joiden, joilla on velvollisuus sitten tarkistaa allekirjoittajien henkilöllisyys tietysti, täytyy niiltä vaatia sitä, että esimerkiksi kahteen kertaan ei ole pystytty allekirjoittamaan tätä tai sitten että kyse on eurooppalaisista kansalaisista ja iän tarkastaminen tai sit, ja niin poispäin. Eli jäsenvaltioilla on oltava tietyt taku, takuut näiden todistamiseksi, mutta tietysti jäsenvaltiosta toiseen nämä takuut sitten eroavat. Ja tässä on aivan selvä eurooppalaispoliittinen ongelma ja parlamentti sitä miettii ja myös neuvosto tietysti. No, me haluamme tietysti toimia komission suuntaan hyvin ystävällisesti ja ymmärtäväisesti, mutta mehän toimimme käsi kädessä komission kanssa nyt näissä kysymyksissä. Me täysin tuemme sen paikkaa ja sen tehtävää sopimusten pohjalta. Sille on osattu, osoitettu tietty tehtävä jota, jonka kaikki tietysti hyväksymme, ja me haluamme toimia siten, että tässä parlamenttiakin kohdellaan ystävällisesti ja ymmärtäväisesti. Ja tässä se tärkein kysymys sitten on meidän kannaltamme, että kun asetus tulee voimaan, niin mitä parlamentti itse pystyy tekemään? Tämä kysymys täytyy esittää nyt jo, jotta saamme tietää, onko asetuksessa jotain meillekin. Tällä hetkellä meidän näkemyksemme on pikemminkin tällainen rajoittava. Eli me, mitä, me olemme sitä mieltä, että mitä vähemmän parlamentista puhutaan asetuksessa, sen parempi, koska silloin meillä on enemmän valtaa toimia, koska parlamentti voi ihan minkä tahansa alue, alue asian millä, millä hetkellä tahansa viedä eteenpäin aloiteoikeutena. Valiokunta voi päästä järjestää, järjestää julkisen kuulemisen ihan mistä tahansa asiasta milloin tahansa. Ja sitten sisäisiä sääntöjä siihen odotetaan. Ja jos komissio, tarkoitan valiokunta tai täysistunto tai joku poliittinen ryhmä parlamentissa toivoo kansalaisoikeuden aloitteiden rohkaisemista edistää tai sitten edistää kansalaisaloitteen allekirjoittamisia tai sitten ryhtyä estämään jonkun kansalaisaloitteen toteutumisen, niin voimme järjestää täällä julkisen kuulemisen tai jonkun keskustelun asiasta ennen kuin aloiteoikeutta ryhdytään käyttämään kansalaisten taholta ja näin sitten Esimerkiksi siinä vaiheessa, jos miljoona allekirjoitusta on jo saatu ja komissiota, komissiolle asia on lähetetty eteenpäin, niin mikään ei myöskään estä parlamenttia ryhtymään toimiin ja keskustelemaan asiasta julkisia, julkisten kuulemisten muodossa. Ja tietysti myös, jos komissio on tehnyt päätöksensä asiasta, niin parlamentti voi toki esittää näkemyksensä asiasta tietysti erityisesti siinä vaiheessa, jos komissio esittää tästä lainsäädännöllisen tekstin, mutta varsinkin siinä vaiheessa, jos komissio päättää olla hyväksymättä kansalaisaloitetta ja silloin komission täytyy tulla tänne selostamaan meille, niin mikä on, mitkä ovat ne syyt, miksi komissio ei ryhtynyt kansalaisaloitteesta toimiin, joten meillä on paljonkin kysy- kysyttävää. Ja tämä tietysti liittyy muihinkin, muihinkin unionin toimielimiin. Me olemme saaneet talous- ja sosiaalikomitean ja sitten aloiden, alueiden komitean ja mm, e, julkisasiamiehen näke, näkemykset asiasta, ja hekin voivat esittää näitä, oma, nämä omat kantansa tästä ja voivat osallistua tähän työhön, mutta siitä ei ole suoraan asetuksesta mainittuna, mainittuna mutta tämä kysymys voidaan kuitenkin esittää, voivatko ne sitten myöhemminkin osallistua tähän. Ja sama koskee sitten tietysti kansalaisia, kansallisia parlamentteja. Me olemme saaneet keskusteluissa kansallisten parlamenttien kanssa jo havaita he, niiden näkemyksen ja miettiä sitä, mainitaanko ne suoraan asetuksessa vai ei. Meidän täytyy joka tapauksessa tähän perusongelmaan pureutua. Ehkä se täytyy tapauskohtaisesti sitten ratkaista kansalaisaloitteen aiheiden näkemyksen kannalta, mikä näistä toimielimistä sitten voi osallistua tähän yhteistyöhön ja mitä pitää sitten kuulla eh, tapauskohtaisesti. Joten meidän täytyy siis nyt täsmentää sitä, miten meidän mielestämme asia parlamentissa viedään eteenpäin. Tähän me tietysti tarvitsemme yksityiskohtaista käsittelyä eh, asetuksessa. Mikäli näin ei toimita, sitten ajatellaan, että jos asetuksessa ei puhuta meistä mitään, niin hiljaisuus tarkoittaa sitä, että meillä on valtavasti toimivaltaa. Kiitokset tästä selkeästä, yksinkertaista kattavasta puheenvuorosta. Ja varmasti tässä vaiheessa on syytä kiittää kaikkia esittelyitä, tämänkin valiokuntamistielijöitä tähän astisesta hyvin tehdystä työstä. Tässä on varsin monta puheenvuoropyyntöäkin. Ensimmäisen puheenvuoron saa Hefner. Hänkin äh, vetoomusvaliokunnassa tätä asiaa käsittelee. Olkaa hyvä. Ja, liebe Kolleginnen und Kollegen. Niin, hyvät kollegat. Ormai Jalanlama Suur varsin kattavasti esittelivät jo tämän yhteisen hankkeemme, eli mitään täydennystä tämä esitys ei varmasti tarvitse. Nyt meidän on käytävä keskustelua aiheesta valiokunnassa. Olen kiitollinen yhteistyöstä. Tämä on mikä eräänlainen koe, jonka tämän, tässä nyt olemme toteuttaneet. Ensimmäistä kertaa nyt neljä esittelijää yhdessä ovat työstäneet mietintöä parlamentille Oikeustarkastellassa on kahdesta kyse, toinen petivaliokunnalle ja toinen vaste, vastuuvaliokunnalle sitten, eli AFKlle. Mutta tästä huolimatta koko ajan olemme olleet läheisessä yhteydessä toisiimme ja pyrimme siihen, että näin saataisiin aikaan yksi yhteinen parlamentin kanta asiaan. Ja henkilökohtaisesti voin todeta, että yhteistyö toimii erinomaisen hyvin ja on suuri ilo tehdä yhteistyötä, saada tehdä yhteistyötä näiden kollegoiden kanssa. Meillä on selkeät kannat, joita edustamme, mutta toisaalta olemme myöskin kykeneviä yhteisiin ratkaisuihin. Tavoitteena se, että parlamentin ääni olisi sitten kuuluva suhteessa neuvoston ja komission päin. Ja rajoittuisin tässä puheenvuorossani vain niihin kohtiin, kohtiin, joiden osalta Roa Wallis ja minä PETI-valiokunnassa olemme hieman eri linjoilla kuin mitä täällä <clears throat> valiokunnassa on esitetty. Mutta, mutta tämä se mielessä pitäen, että yhteistyö on ollut todellakin hyvää ja hedelmällistä ja olen varsin vakuuttunut siitä, että loppujen lopuksi onnistumme kyllä hyvin yhteisen kannan löytämisessä ja voimme puhaltaa näin yhteen hiileen. ehkäpä kaikkein tärkein asia, jossa pieniä näkemyseroja on, liittyy kysymykseen kuulemisesta ja toisaalta parlamentin roolista. Meille on äärimmäisen tärkeää, että kuulemistilaisuus järjestetään ja komissiota ei saa vapauttaa sen velvoitteesta järjestää tällainen. Ja tähän vielä muutama sisällöllinen seikka. Tässähän ei puhuta suoran demokratian välineestä. Emme puhu myöskään välineestä, jossa kansalaisille annetaan mahdollisuus tehdä päätöksiä tai jopa laatia lakeja. Ei, vaan osallistuvasta demokratiasta. Tässä on kyse, eli että aloitteen ehdotuksen teko oikeus, oikeus kansalaisilla olisi. Ja Ramasurin kanssa olemme tarkastelleet oikeuksia, mutta myöskin velvoitteet, jotka liittyvät tähän asetusehdotuksen velvoitteet. Niistä on pidettävä kiinni, kuinka monta allekirjoitusta tarvitaan, kuinka monta maata tulee olla mukana, mitkä taikataulupuitteet ja niin edelleen. Mutta tässä ollaan kuitenkin perustamassa keskustelu, vuoropuheluvälineettä toimielinten ja kansalaisten välille. Ja velvoitteita tarvitaan kummallekin osapuolelle. Eli menettelyyn tulee olla selkeä, jos esimerkiksi miljoona nimeä on kerätty, jotka sitten, niin mistä silloin komission on kiinni pidettävä ja miten meneteltävä. Itse katsoisimme tilanteen sellaiseksi, että kansalaisaloitteen osalta komissio komissio olisi vastuussa julkisen kuulemisen järjestämisestä ihan mielellään yhdessä muiden toimielinten kanssa kylläkin, varsinkin parlamentin kanssa yhdessä, mutta ja meidän kantamme on sellainen, että on tärkeääkin, että parlamentti on mukana mukana myös muiden toimielinten kanssa tehtävässä yhteistyössä, mutta tätä, tästä vastuusta ei kuitenkaan saisi komissiota vapauttaa ja kun tarkastellaan johdantosan kappaletta numero 17 luonnoksessa ja sitten toisaalta artiklaa 11, se alakohta Eli halutaan esittää myöskin määräaikoja komissiolle ensinnäkin kolme kuukautta ehdotuksen käsittelyyn ennen kuin kuulemistilaisuus järjestetään ja sitten esitetään yhden vuoden ajanjaksoa, jonka aikana komission on tehtävä päätös, päätös siitä, voiko se e, toivotun ehdotuksen tehdä. Ja tämän vuoden kuluessa siis komissio joko ottaa tulevan vuoden työohjelmaansa ehdotuksen mukaan tai sitoutuvan ilmoituksensa tekee, tai on sitoutunut ilmoittamaan ainakin siitä, miksi se mahdollisesti ei tällaisen halua ryhtyä. Ja yhteinen ratkaisuhan halutaan löytää, ja siksi kertoisin hieman vielä eroavaisuuksista, joita näkemyksessä on, kun puhutaan aikataulullisista puitteista. Petivaliokunnassa ollaan sitä mieltä, että 12 kuukautta on vähän liian lyhyt ajanjakso. Mutta tämä tietysti liittyy myös siihen, mikä on meidän näkemyksemme ylipäätään tästä ähm, hankkeesta. Eli ajatus ei olisi luoda äh, poliittista puoluetta varten tässä välinettä, vaan kansalaisia varten. Kyseessä ei olisi väline, joka äh, hyödyntäisi suuria Euroopan Euroopan laajuisia eh, järjestöjä, yhdistyksiä, joiden on helppo nopeassakin aikataulussa saada alle kirjoitukset kasaan, vaan tavoitteena nyt olisi se, että aloitteet, joita syntyy, olisivat todellisia ruohonjuuritasolta tulevia aloitteita ja että niissä onnistutaan. Jos tämä eh, hanke laaditaan vain niitä varten, jotka jo nyt vahvasti lopaavat Brysselissä, niin silloin kyseessä ei ole varsinainen se kansalaisille suunnattu väline, jota toivomme. Emme halua välinettä myöskään pelkästään protestikannanottoihin, että esitetään toiveita, jossa jotain aina vastustetaan. Tällöinhän nimet on helppo saada kasaan jos esimerkiksi jokin poliittinen toimi on sellainen, joka kuohuttaa tunteita, niin silloin varsin nopeastikin on mahdollista saada vastustavat allekirjoitukset kasaan. Mutta olisi hyvä, jos eh, Euroopan jatkokehitykseen kansalaiset voisivat osallistua, eli miltä eh, tulevaisuus saattaisi näyttää, mitä uutta voitaisiin ehdottaa. Ja tässä tarvitaan kommunikaatiota. Ja kansalaisaloitteiden kansalaisaloitteessa saamme kokemus jäsenmaissa on osoittanut, että liian lyhyet määräajat saattavat olla este. Ja jos puhutaan Euroopan tasolla, niin selvää on, että tarvitaan pidempiä määräaikoja kuin yhden jäsenmaan sisällä, jossa asiat hoituvat yhdellä kielellä ja rajatummassa puitteistossa. Tässä jo kieliä on paljon ja 12 kuukauden määräaika tarkoittaa sitä, että kun se umpeutuu eikä miljoonaa ole saatu kasaan, vaikkapa vain 900 000 olisi saatu kasattua, niin kaikki nämä 900 000 olisi kerätty ihan turhaan, koska ei olisi olemassa enää mahdollista saavuttaa tätä vaadittua miljoonan allekirjoituksen rajaa. Meidän mielestämme tässä asiassa ei tarvittaisi tätä 12 kuukauden määräaikaa, vaan mielellään jatkaisimme sitä 18 kuukauteen. Libe-valiokunta omassa lausunnossaan esitti 24 kuukautta. Meidän mielestämme 18 olisi hyvä kompromissi. Tässä siis näistä eroavaisuuksista. Ne ovat pienehköjä välillämme Molemmat osapuolet ymmärrämme kyllä, mistä varsinaisesti näissä argumenteissa on kyse. E, kaiken kaikkiaan on saatu aikaan oikein hyvä yhteinen aloite. Petissä on ollut esillä ja nyt täällä neljä esittelijää tekevät aivan erinomaista yhteistyötä. Ja tämä koe on esimerkki siitä mielestäni, että tärkeissä mietinnöissä tällainen yhteistyö, eh, ryhmärajat eh, ylittävä yhteistyö hyvinkin on mahdollista. Tässä oikeastaan kaikki, mitä halusin sanoa. Eh, alustukset olivat oikein erinomaiset jo. Ja mielelläni otan vastaan parannusehdotuksia ja kritiikkiäkin. Kiitos. Grazie. Prima di dare la parola al collega ja sitten Duff saa puheenvuoron. Ja haluaisin eh, toivottaa myöskin Rova Sigmundin tälle tervetulleeksi. Hän on Euroopan talous- ja sosiaalikomiteassa aiheen käsittelijä. Hän oli eh, jo eh, heinäkuussa täällä esittelemässä esitystä. Hyvä, että pääsitte tänne, tänne kokoukseen. Myös haluatte käyttää puheenvuoron, niin olkaa hyvä. Kiitos. On ilo olla täällä. Haluaisin kiittää esittelijää tai neljää esittelijää. Ja on oikein hyvä nyt yhdessä voida vielä kertaalleen keskustella tästä aiheesta. Pitkältihän olemme eh, samaa mieltä asiasta ja tavoiteasettelun osalta varsinkin. Voin yhtyä siihen, mitä täällä sanottiin, eli että kyse ei ole suoran demokratian välineestä, vaan eh, tarkoitus on aktivoida kansalaisia, saada heidät osallistumaan. Komiteassamme todettiin, että tämä aloite on sikälikin tärkeää, että eh, saataisiin aikaan interaktiivinen keskustelu, ilmapiiri ja vaikutettaisiin myönteisesti kansalaisiin ja Euroopan talous- ja sosiaalikomitea mielellään on valmis yhteistyöhön omien toimivaltuuksiensa puitteissa. Eli eh, toivomme mekin omalta osaltamme, että saadaan uusi aktiivinen eh, kansalaishanke eh, liikkeelle. Kun todetaan, että toimielimet saataisiin kuvaan mukaan, niin me tunnistamme tässä myös itsemme. Ja tässä valiokunnassa varmasti on sitten mahdollisuus tehdä päätös siitä, millä tavalla talous- ja sosiaalikomitea voi osallistua. Kiitos. Kiitos ja sitten puheenvuoro herra Daffilo, olkaa hyvä. Puheenjohtaja, olen suuresti kiitollinen kaikille niille, jotka ovat selvittäneet omia kantojaan. Minulla on kysymyksiä ja kommentteja kuitenkin. Ensinnäkin Tarkistus neljä, joka liittyy niiden maiden määrään, joista allekirjoituksia tulisi saada. Sopimukset sanovat, että niiden tulisi tulla suuresta määrästä jäsenvaltioita. Me olemme sanoneet tämän saman, kun laadimme sopimusta ja teimme tämän tahallamme, koska me halusimme varmistaa tällaisen monikansallisen luonteen tällä, tässä aloitteessa. Minä itse en ole sitä mieltä, että viidesosa valtioista on riittävä määrä. Mieluummin pitäisin kiinni kolmasosasta, jota komissio ehdottaa. Olen myöskin sitä mieltä, että on aika outoa, että esittelijät näyttäisivät ehdottavan viidettä osaa valtioista, joista näitä allekirjoituksia hankittaisiin, mutta sitten kun he puhuvat Äh, kansalaisvaliokunnan valiokunnan järjestämistä, niin siellä, siinä yhteydessä he puhuvatkin seitsemästä. Eli viides osa 27 on käsittääkseni kuusi. Eli en oikeastaan ymmärrä, miten tällaiseen tulokseen on päästy. Tämä vaikuttaa hieman oudolta. Ja nyt kun puhuttiin tästä kansalaisvaliokunnasta tai komiteasta, joka mainitaan tarkistuksessa kuusi, niin en edelleenkään oikein ymmärrä, miksi tällainen olisi välttämätöntä. Sopimus ei sano yhtään mitään tällaisen järjestämisestä. Siellä puhutaan vain miljoonasta kansalaisesta – Näyttäisi siltä, että jos me väkipakolla otamme periaatteeksi tällaisen kansalaiskomitean, johon tulisi jäseniä seitsemästä jäsenvaltiosta, niin tämä on täysin turhaa. Se toimii turhana suodattimina ja kynnyksenä. oletan, että siihen tarvittaisiin jopa toissijaista lainsäädäntöä, jotta varmistettaisiin se, että tällainen komitea on muodostettu lain mukaisesti. Ja tästä aiheutuisi lisää viivästyksiä koko prosessiin ja enemmän byrokratiaa, byrokraattisia esteitä. Poliittiset puolueet ja ammattiliitot ammattijärjestöt, niillä ei olisi mitään vaikeuksia hypätä tällaisen esteen ylitse. Mutta tavallinen kadunmies, hänelle olisi hyvin vaikeaa löytää kuusi kanssa kansalaista kuudesta muusta jäsenvaltiosta. Näyttäisi siltä, että kaikki nämä hyvät ehdotukset eivät välttämättä lähde liikkeelle komiteoista. lukuun ottamatta meidän valiokuntaamme. Sitten tarkistus 12. Siinä sanotaan, että jos vaaliviranomaista ei ole ja niin edelleen, niin haluaisin vain todeta, että minun ehdotuksessani vaalijärjestelmän uudistamiseksi sieltä löytyy ehdotus tällaisen vaaliviranomaisen perustamiseksi. Ja olen liittänyt siihen ehdotuksen, jolla uudistettaisiin sitten tätä suhteellisuusperiaatetta periaatetta sellaisena, kun sitä käytetään paikkojen jakamiseen parlamentissa. Ja täten olisi tärkeää, että nämä kaksi lakea kulkevat käsi kädessä eteenpäin ja että ne ovat yhteensopivia. Ja sitten vielä muutama lisäkysymys. Mitä tapahtuu, jos aloite, jota on ehdotettu. Ja jos parlamentilta on päätöslauselmaehdotus liittyen sellaiseen osa-alueeseen, jossa parlamentilla on aloiteoikeus. Sama epämääräisyys sitten vallitsisi myös neuvoston kohdalla, jossa monet jäsenvaltiot voivat tehdä ehdotuksen laiksi yhtä aikaa tietyillä oikeuden ja sisäasioiden osa-alueilla. Eli onko aikomuksena sulkea nämä arkaluontoiset osa-alueet, jotka siis kansalaisten kannalta ovat kiinnostavia, niin onko ne tarkoitus sulkea ulkopuolelle? Ne, joissa parlamentilla ja neuvostolla on jo aloiteoikeus. Herra Lamassur sanoi, että hänen mielestään ehdotus sopimusten muuttamiseksi, sitä ei tulisi hoitaa kansalaisaloitteessa. Ja se tapa, jolla hän lukee sopimuksia ja tulkitsee sopimuksia on aivan oikein, mutta olisi hyvin hankalaa selittää kansalaisille, jotka tietävät, että komissio ja itse asiassa parlamenttikin, niillä on ehdotusoikeus. Ne voivat siis ehdottaa muutoksia perussopimuksiin, niin tulee olemaan aika hankala selittää kansalaisille, miljoonalle kansalaiselle, että heidän aloitteensa sitä ei voida ottaa huomioon. Ja he kuitenkin pyytävät täysin järkeenkäypää muutosta sopimuksiin. Ja sitten lopuksi, mitä tapahtuu, jos aloite tarkoittaisi muutosta talousarvioon Euroopan unionissa, esimerkiksi muutos kustannuksiin. Tässähän puututaan monivuotisiin rahoituskehyksiin. käykö silloin niin, että komissio ei tällaista aloitetta ottaisi huomioon, kun se voisi ja hyvinkin saattaisi olla kyseessä täysin järkevä ehdotus. Honorable Scholz. Scholz, olkaa hyvä. Äh, Kiitos puheenjohtaja. Omalta osaltani haluaisin <clears throat> lämpimästi kiittää kaikkia esittelijöitä ja todeta, että mielestäni tässä on tehty viime kuukausina todella intensiivistä työtä. Kuukausia, kuulemisia eri ryhmät ovat järjestäneet ja niin kuin kollega Kulmai totesi, on ollut erilaisia e, yhteydenottoja eri e, järjestöihin myös Euroopan parlamentin ulkopuolelle. Ja näin parlamentti varsin aktiivisesti ryhtynyt käsittelemään tätä tärkeää tulevaa välinettä ja on tällä tavoin eh, eh, huomioinut myöskin eh, julkisen keskustelun tärkeyden. Niin kuin Rova Kurmai totesi, Kun vaalia, parlamentin vaaliaktiivisuus oli valitettavan alhainen, meidän oli ilman muuta mietittävä, miten tämä demokratiavaje saadaan tilkittyä ja miten tällaisen välineen avulla voitaisiin saavuttaa se, että kansalaiset vaikuttaisivat poliittiseen päätöksentekoon enemmän määrin. päätöslausmaehdotus, jossa teknisiä yksityiskohtia tarkastellaan ja säännöksiä, esimerkiksi näin arhainen, niin mahdollisimman alhainen kynnys jättää aloite ja mahdollisimman helppo mahdollisuus voida osallistua ja osallistua myöskin politiikkaan. En haluaisi näitä seikkoja nyt tässä puheenvuorossani kommentoida, vaan kommentoisin ihan erästä toista sisällöllisesti mielestäni tärkeää seikkaa tarkkaa. Tarkistus seitsemän on tätä eh, tarkastellut ja tämänpäiväinen käsittely myöskin on osoittanut, että se on tärkeä asia, eli eh, osallistuvan ja suoran demokratian suhde. Meidän tulee varmasti tässä miettiä huolella asiaa. kansalaiset tietysti itse hahmottelevat sen, millä tavalla voivat vaikuttaa politiikkaan. Ei me missään tyhjössä ole, vaan ähm, EU-politiikka on ihan yhtä konkreettista kuin myöskin kansallinen politiikka. Ja kansalaiset myöskin tahoillaan äh, äh, tietävät, että politiikka kohdistuu myös heihin ihan konkreettisestikin. Ja olisi tehtävä selväksi kansalaisille se, tai kansalaisen olisi jotenkin ymmärrettävä, voiko hän todellisuudessa vaikuttaa millään tavalla poliittisen asioiden käsittelyyn. Ja odotukset nyt kansalaisten keskuudessa tämän hankkeen tiimoilta tuntuvat olevan kovin korkealla Ja meidän on kyllä selvitettävä se, että tämä ei ole mikään suoran demokratian mahdollisuus, koska muutoin saattaa syntyä pettymystä ja tyytymättömyyttä kansalaisten keskuudessa. Ja vaikutukset saattavat olla vääränlaiset ja vaikutusmahdollisuudet. Ja ehkäpä päätöslauselma ehdotukseen olisi hyvä ottaa mukaan kappale, jossa tuotaisiin tämä harmaa alue esiin, joka ei ole varsinaisesti välineessä mukana. Eli tietysti on selvää, että myöskin <clears throat> asiat, jotka eivät tule katetuksi Lissabonin sopimuksen myötä, ovat kuitenkin varsin eh, tärkeitä, tärkeitä kansalaisten kannalta katsottuna. Ja kansalaiset kokevat poliitikot parlamentissa ja komissiossa neuvostossa sillä tavalla, että heidän tulee olla valmiit voida miettiä uusia muutoksia esimerkiksi talouskriisin mukanaan tuomien muutosten vuoksi. No miksi vain poliitikkojen tulee näitä asioita pähkäillä? Miksei voitaisiin ajatella, että myöskin kansalaiset omalta osaltaan voisivat näitä asioita tarkastella ja miettiä? ja voisi olla hyvä ottaa tekstiin mukaan kappale, joka tekisi eh, selväksi sen, että myöskin sellaiset aiheet, jotka eivät tule nykyvälinen myötä katetuiksi, eh, niitäkin tulee voida esiin nostaa ja tällöin eh, neuvosto ja parlamentti tulevat kuvan mukaan. Näiden tulee voida tämä kannanotto tehdä ja kun ne huomioivat kansalaisten näkemykset näissä asioissa, ne sitten omalta asiaan, eh, omalta osaltaan tekisivät aloitteen ja kääntyisivät komission suuntaan. Eli ehdottaisin, että, että tämä puuttuva osa-aspekti jollain tavalla otettaisiin tekstiin mukaan. No niin, meidän tulee nyt tässä vähän terästäytyä, koska kello 12.30 kokous päättyy ja tässä on kuitenkin vielä kuusi puheenvuoropyyntöä. Ja komission edustajallekin annamme puheenvuoron ja sitten esittelylle mahdollisuuden vielä vastata. No niin, joka tapauksessa puhujan joudun nyt sulkemaan. Luen tässä nimet. Kavat. Jätemäki. Stein, Guerrero e Chiudo su questo la... Nyt suljen puhujaluettelon ja matemaattisen laskelmani pohjalta eh, puhuen vuoropyynnöt, puheenvuorot eivät saa ylittää kolmea minuuttia. Jättemäki, olkaa hyvä. Sorry, I didn't hear. Thanks. Uh, I try to be very brief. Kiitos. Puhun lyhyesti. Oli hyvä kuulla, että yhteistyö esittelyiden välillä on erinomaista, koska kuten herra Lamassuurkin sanoi, niin me tarvitsemme laajimman mahdollisen tuen tälle mietinnölle. Haluaisin mainita muutaman asian, jotka liittyvät neuvottelumandaattiin tämän paperin kohdalla – on tärkeää, että parlamentin päätavoite on tehdä tästä kansalaisaloitteesta niin yksinkertainen ja käyttäjäystävällinen kuin mahdollista. Ja kuten tässä on kirjoitettukin, niin tärkein asia on, ja minun mielestäni tämä on tärkeintä, siis se, että tämä hyväksyttävyystarkastus, se täytyy tehdä mahdollisimman varhaisessa vaiheessa – koska jos se tehdään myöhäisessä vaiheessa, niin joudutaan hankaliin tilanteisiin. Sitten neljäs kohta. Tässä kirjoitetaan, että parlamentti haluaa niin vähän henkilötietoja kuin mahdollista, ja tästä olen täysin samaa mieltä. Ei mitään passinumeroita tai henkilökorttinumeroita, ei niitä tarvitse kirjata. Mutta mutta haluaisin painottaa muutama muutakin asiaa. Olisi erittäin tärkeää, että nämä hyväksyttävyyspäätökset, niistä voidaan, niihin voidaan hakea muutosta ainoastaan oikeusasiamieheltä tai tuomioistuimelta, jos näyttäisi olevan perusteita huonon hallinnon takia. kansalaisten näkökulmasta tämä on tärkeää ja myöskin parlamentin kannalta. Ja sitten vielä kaksi henkilökohtaista näkökulmaa. Olen samaa mieltä herra Duffin kanssa, kun hän sanoo, että tämän aloitteen tulisi olla mahdollista myöskin sopimusmuutosten kohdalla ja toivon mukaan me voimme keskustella ja tehdä tarkistuksen tähän suuntaan ja myöskin toinen henkilökohtainen mielipiteeni on se, että minun kannaltani on hyvin hankala, että nämä allekirjoitukset otetaan kansalaisilta, mutta ei vastaanottajilta. Tässä on kysymys tasavertaisuudesta ja minun mielestäni tässä on kysymys myöskin käytännön asiasta, koska jos me keräämme näitä allekirjoituksia ja sitten on maassa oleskelevia kansalaisia, jotka haluaisivat laittaa nimensä paperiin, mutta eivät voi. Mutta kansalaisilla tällainen mahdollisuus on, niin minun mielestäni tämä tulisi miettiä uudestaan. Grazie. Onorevole Cavazza. Ja Kalatsa seuraava puheenvuoro. Koratsa, Koratsa. olette monikielinen, voitte puhua eh, mitä tahansa kieltä haluatte, vaikkapa minun kieltä tai mitä tahansa muuta kieltä. Grazie Presidente, fa piacere che un italiano dica un nome italiano di. No, en Italiaa, vaikka Italian nimeni onkin. Ehkäpä puhun englantia kuitenkin. Haluaisin kiittää teitä ja esittelijöitä siitä, että olette näinkin avoimia ja jo osallistutte tähän prosessiin. Pepen eh, Liben varjoesittelijänä minun oli hyvinkin mahdollista tuoda näkemyksemme esiin ja on oikein hyvä, että voin täälläkin olla tänään mukana. Tämä on todellakin arvokas asia. libe valiokunta äänesti kahdesta asiasta viime viikolla joiden tukea toivoisin. Lähden liikkeelle helpommasta ja sitten siirryn siihen hankalampaan. Eli siinä hengessä, kun mistä on puhuttu, eli eh, mahdollistettaisiin osallistuminen kansalaisille. Olisiko mahdollista, että ajateltaisiin pelkästään pysyvää asuinpaikkaa, vaan myöskin kansallisuus, jotta tarjottaisiin mahdollisuus sellaisillekin kansalaisille, jotka asuvat kolmansissa maissa, osallistua tähän välineeseen. Ja meidän mielestämme ja artikla 7, eli tarkistus, jonka Live on esittänyt, esittää, että ne, joilla on pysyvä asuinpaikka, olisivat ensisijaisesti tarkoitettu tässä, mutta tulisi lähteä liikkeelle myöskin kansallisuudesta. Tämä ratkaisisi toisenkin ongelman. Jos ajatellaan esimerkiksi Belgiaa. Belgiassa on varsin paljon muita asukkaita kuin belgialaisia, esimerkiksi Brysselissä. Ja saisivat kuitenkin pääsevät Belgian kiintiön, jos lähdetään liikkeelle siis pysyvän asuinpaikan kriteeristä pelkästään. Ja siksi eh, haluaisin, että tarkastelisitte tätä mahdollista. Eli ensin pysyvä asuinpaikka, mutta myöskin kansallisuus huomioitaisiin. Ja sitten toinen asia, se onkin jo hankalampi, eli tämä avoimuusasia. Voimme yhtyä siihen, mitä Lamassur esitti, eli että eh, rahoituksen tulee olla riittävän avointa. Toteaisin kuitenkin, että tulisi kieltä rahoituspoliittisilta puolueilta ja ryhmiltä. Ajatellaan EPPtä tai muita poliittisia ryhmiä. Voisiko se esimerkiksi tiedotusvaroja käyttää eh, tällaisen hankkeen eh, rahoitukseen? kansalaisaloitteen rahoituksen. Mielestäni on erittäin tärkeää, että kun puhutaan avoimuudesta, niin jotkut rajatkin asetetaan, koska tällä tavalla saamme vahvan poliittisen viestin kansalaisille siitä, että vastustamme väärinkäytöksiä tosissamme poliittisia tarkoitusperiä varten. Ja olen valmis tukemaan tarkistusta, josta Libe äänesti. Ja sitten vielä yksi erittäin tärkeä seikka, ja se liittyy eh, suoran demokratian ja edustavan demokratian suhteeseen. Tämähän ei ole lainsäädännön aloite, se on poliittinen näin ollen, mutta ja 7-9 meistä voi äh, poliittisen aloitteen tehdä, niin äh, mikä sitten tässä on pointtina, missä kansalaiset siis olisivat? Mehän laillisesti tarkastellen myös olemme kansalaisia, mutta meillä on keinot esittää kantamme äh, edustavan demokratian välinen kautta. Jos haluamme olla tosissamme ja todellakin antaa kansalaisille vahvan viestin, niin kaikki, mitä täällä on sanottu, eli haluamme lisätä osallistumasta, haluamme kansalaiset mukaan Eurooppaan. Tällöin meidän tulee olla johdonmukaisia, emmekä saa sallia sitä, että valitut poliitikot voivat eh, järjestää kansalaisaloitteen. Tietysti allekirjoitus, tukeminen on mahdollista poliitikoillekin osallistuminen keskusteluun, mutta aloitteen tekijöinä eh, emme saisi olla koska se väärentäisi jotenkin, <laughs> väärentäisi hieman eh, niitä tavoitteita, joihin tässä kuitenkin pyritään. Kiitos teille, hyvä puheenjohtaja. Ja kulttuurivaliokunta eh, teki tarkastuksen, joka eh, hyväksyttiin äänestyksessä. Toivon, että tekin sitä tuette. Hyvä, kiitos. Ja Bronsa seuraavan puheenvuoron, olkaa hyvä. <clears throat> Kiitos puheenjohtaja. Sanat kansalaisaloite tarkoittaa sitä, että vallan tulisi olla kyseenomaisten kansalaisten käsissä kun kansalaiset äänestävät vaaleissa tai kansanäänestyksessä, niin silloinhan he vastaavat suljettuun kysymykseen. Voi valita yhden tai toisen kansan edustajan välillä tai vastata kyllä tai ei kysymykseen, mutta kansalaisaloitteen tulisi olla erilainen. Sanamuodon tulisi olla kansalaisten kädissä, ei hallitsijoiden käsissä mutta toiselta näyttää tämä ei ole yritys ottaa valtaa pois ja antaa sitä tunne, tuntemattomille kansalaisille, vaan tässä on kysymys vallan rajoittamisesta ja yritetään sanoa kansalaisille, mitä heillä on lupa sanoa ja tehdä. Jos me tarkastelemme artiklaa 4 komission ehdotuksessa, niin siellä sanotaan, että jos aloitetta ei pidetä vakava henkisenä, tai jos se ei edusta unionin arvoja, niin silloin sitä ei hyväksytä käsiteltäväksi unionin arvot, niitä pidetään universaalina, mutta ne ovat kuitenkin subjektiivisina. Siellä puhutaan ihmisoikeuksista, demokrateista, niin ne on ihan hyvä. Mutta suurin osa ihmistä kuvaa itseään demokraatteina ja ihmisoikeuksien kunnioittajina, mutta hyvin usein heitä kiinnostaa enemmän omat demokraattiset oikeudet kuin ystävien tai vastustajien oikeudet. Ja kun Euroopan unioni puhuu ihmisoikeuksista, niin silloin puhutaan kanssaliberaalien oikeuksista. Oikeus kansalaisaloitteen oikeudenteko siinä on oikeus olla samaa mieltä eurooppalaisesta projektista ja kansalaiset voivat ehdottaa, mutta komissiolla on oikeus kieltäytyä. Eli tällä ei anneta kansalaisille sen enempää oikeutta kansalaisille kuin mitä sanomalehtien lukijalle annetaan oikeutta sanomalehtiä lukemalla. Tällainen rajoitettu, valvottu val- vapaus, se on vapautta olla samaa mieltä, antaa suosionosoituksia ja sanoa ja tehdä sitä, mihin meille on annettu oikeus. En ole välinpitämätön yksityiskohtien suhteen. Haluan vähentää näiden vaadittujen maiden määrää ja pidentää näitä aikarajoja ja olen elektronisen allekirjoitusten keräämisen puolesta, mutta näistä, nämä yksityiskohdat menettävät merkityksensä, jos tämä aloite voidaan jo alkuvaiheessa sattumanvaraisesti tukahduttaa. Ja pitäydyin kyllä kolmen minuutin puheajasta. Ja, angesichts der beschränkten Redezeit komme ich... Niin, kun puheaika on vähän, nostan tärkeät kohdat heti esiin. Eli kansalaiskomitea, AFKON mietinnössä ja Peti mietinnössä on se ero, että toisessa sanotaan, että seitsemän jäsentä tulee vähintään seitsemästä jäsenmaasta ja Peti esittää, että seitsemän jäsentä tulee vähintään kolmesta jäsenmaasta. Ja muille kollegoille toteaisin, että seitsemän ne tulee ehkä tästä Sveitsin kokemuksesta, joka on pohjana ollut, ja kolme jäsenmaata kyllä mielestäni riittäisi. Jos esitetään seitsemää, seitsemästä jäsenmaasta on mielestäni vähän liiallinen vaatimus. Ja asia, jota ei ole vielä täällä käsitelty, oikeusperus ottaa rekisteröinnin osalta. Afkon esitys on jo hieman liennyttänyt tätä kohtaa suhteessa komission ehdotuksen, eli vain se oikeusperusta tulee esittää, joka katsotaan relevantiksi. Oikeusvaliokunnan eh, jäsenenä, joka näitä oikeusperusta kysymyksiä joutuu aina tarkastelemaan, varoittaisin ylipäätään siitä, että oikeusperusta tulee esittää. Muistuttaisin kovasta poliittisesta kiistasta, kun eh, kauppasopimusta neuvoteltiin Pohjois-Kyproksen kanssa oikeusperusta, jos relevantti asia, se on kuitenkin hankala asia ja poliittisesti arvioitava asia, eli katsoisin, että tätä vaadittaisi ollenkaan. Ja tärkeää tässä asiassa on myöskin se, kuinka eh, todistaa allekirjoitusten aitous. Petin esityksessä todettaisiin, että riittää kun laite, ilmoitetaan nimi, ja osoite ja sitten allekirjoitetaan. Notarinaa kuitenkin kovasti vastustan tällaista. Esimerkiksi Saksassa, Bayerissa, usein törmätään tilanteisiin, jossa isän ja pojan molemmat nimet ovat ihan identtiset ja kumpikin asuu samassa osoitteessa, jos poika vaikka 19-vuotiaana vielä asuu vanhempiensa luona. Ja Tällöin voitaisiin vain allekirjoituksen kautta tarkistaa. Tämä on kuitenkin pistokokeisiin pohjautuvaa. pohjautuvaa. Ja tässä olemme Saksassa törmänneet siihen, että poika on isänsä nimissä myynyt vaikkapa talon esimerkiksi Hans Schmidt, jos katsoo puhelinluettelossa, niin heitä on kymmenittäin Saksassa ja on suuriakin asuinkomplekseja, eli sama osoitekin saattaa monella olla. Eli pelkkä nimi ja osoite on kyllä hieman hankalaa, koska samoja nimiä ja osoitteita on useammalla ihmisellä. Ja varoittaisin, että tähän mentäisiin. Vähimmäislisävaatimus mielestäni olisi kyllä tähän vielä lisäksi syntymäaika, jos ei sitten vielä syntymäpaikkakin. Ja sitten katsoisin, että jäsenmaat, jotka eivät tule esimerkiksi henkilötodistusvelvoitetta. Tällöin tulisi käyttää joko eläketurva- tai sosiaaliturvanumeroa, mutta ne maat, joissa tällaista ei ole käytössä, niin voivat laittaa sitten henkilöllisyystodistuksen numeronsa. Sitten Peti on esittänyt käsittelyaiksi 18 kuukautta. Itse tätä kovastikin vastustan nimenomaan sen vuoksi, että Olemme esimerkiksi Berliinin keräyksiin osallistuneet. Yleensä keräysaika oli kuusi kuukautta, mutta on muistettava, että 18 kuukaudessa paljonkin saattaa muuttua. Vuodessakin paljon saattaa jo oikeudellisen tilanteen osalta muuttua. Eli on mahdollista, että eh, nimensä allekirjoituksensa antanut ihminen vaikka 15 kuukauden päästä tilanteen muuttumisen vuoksi haluaisikin vetää allekirjoituksensa pois. Ja kun kansalaisaloitteita on varsin paljon, niin eh, ongelmana on se, että monet 5, eh, 6 ja 7 saattaa olla avoinna samanaikaisesti. Ja tässäkin syntyy ongelmia ja siksi olisi pyrittävä siihen, että ne käsiteltäisiin mieluummin peräjälkeen, jos mahdollista, ja siksi 12 kuukautta olisi ehdottomasti ehdoton maksimikäsittelyaika. Ja sitten taas eh, Petin toive, johon voisin yhtyä, eli komission tulisi järjestää julkinen kuuleminen sen jälkeen, kun keräysaika on päättynyt. Tämä on mielestäni varsin hyvä ehdotus, jota Afkon tulisi tukea. Kiitos. Paljon kiitoksia puheenjohtaja. Minä haluan aivan vilpittömästi onnitella eri valiokuntien esittelijöitä. Heistä, on moni osalli, heistä moni on osallistunut tämän tekstin muotoiluun ja erityisesti haluan tietysti kiittää Lamasyrjää ja sitä kurmaita, jotka ovat tämän, varsin, eh, tämän tekstin varsinainen sielu ja sydän meidän valiokunnassamme. Tämä asia on hyvin poliittisesti merkittävä ja kun määritellään oikeuksia, aina myös tehdään tiettyjä velvoitteita ja rajoituksia ja tässä on aivan oikein onnistuttu sääntelemään oikeuksia vähin mahdollisiin rajoituksiin ja tämä nimenomaan vastaa juuri sitä, mitä me haluamme vahvistaa Euroopan unionissa kansalaisille, jotta he voivat olla Euroopan rakentamisessa tärkeinä tekijöinä. Minä haluaisin ottaa esille muutaman kohdan, joista mielestäni vielä on lisäpohdintaa järjestettävä. Ensiksikin täytyisi pyrkiä välttämään sitä, että tehtäisiin kansalaisaloitteita, joita joissa tämä hyväksyttävyys suoraa on kyseenalainen ja, se, ja, va, ja unionin jo tekemiä asetuksia tai sääntöjä vastaan käy. Ja jos me, me voisimme välttää sitten tätä legitiimisyysongelmaa edustavan kansanvallan ja sitten suoran demokratian välillä meidän täytyy ottaa huomioon juuri se, mitä herra Duffin kuulimme täältä sanovan. Eli kun jo komissiossa tai neuvostossa on joku aloite tehtynä, tai juuri äskettäin on hyväksytty joku asetus tasolle, niin silloin täytyisi estää tietyn ajan sisällä tällaisten kansalaisaloitteiden tekeminen, jotta sitten ei tässä ikään kuin tule vastakannetta, vastakantaa siihen, jo mitä unioni on jo ehtinyt asiasta sanoa tämä ei tarkoita sitä, että asia kiellettäisiin aivan totaalisesti ja täysin, vaan ajallisesti Eli kun aikaa on jo hivenen kulunut asetuksen tai muun säädöksen e, esittämisestä, niin voisi sitten esittää kansalaisaloitteen samaisesta asiasta. Ja sitten lopuksi poliittisesta puolueista ja sitten tästä järjestä, järjestäytyneestä tästä um, komiteasta. Si- siinä pitäisi olla mukana poliittisten puolueiden omia osia ja yksiköitä jotka toimivat suoraan poli- poliittisten puolueiden alaisuudessa, mutta siis kuitenkaan ei voi toimia siten, että jotkut jäsenet olisivat liittyneet tuohon tiettyyn poliittiseen puolueeseen, poliittista tukea, poliittisen puolueen tukea niitä voi saada, mutta varsinaista jäsenyyttä ei voi sallia tuossa valitsijakomiteassa. Tosin tämä ei koske sitten itse kansalaisia. Eli tässä täytyy olla selvää siitä, että kukaan ei ole suoraan minkään poliittisen puolueen johtaja tai, tai merkkihenkilö mutta tietysti sitten muut, jotka ovat vain perusjäsen, rivijäseninä, ne voisivat osallistua myös tuohon lautakuntaan. Kiitoksia. Well, <clears throat> first of all, Ensinnäkin Haluaisin onnitella esittelyitä hyvin tehdystä työstä. Niin kuin Lan Lamasur johdannossaan totesi, tärkeää olisi, että tästä tulisi kansalaisten kannalta käyttäjäystävällinen hanke. Ei tulisi ehkä olla liian kova komission suuntaan, niin kuin jotkut täällä tuntuvat olevan. Alkuperäinen ehdotushan tehtiin, olisi tehty, jotta olisi blokattu nämä aloitteet. No, komissiolla olisi ehkä synsä tälle, mutta mielestäni on oikein hyvä, jos olisimme hieman optimistisempia ja tekisimme tästä käyttäjä kansalaisystävällisemmän. Ja esittelijät kun puhutaan eh, rekisteröidystä vaadittavista tiedoista, niin eh, tarvitaan tämän hankkeen rekisteröintiä. Komissiohan esitti oikeusperusta, joka olisi hieman hankalaa, koska mehän tiedämme, miten eh, juristit monesti toimivat. Ja oikeudellisen asioiden valiokunnassa esitettiin sitäkin, että tämä säännös poistettaisiin, mutta sopimus, säännös, löysimme sellaisen, joka tuntuisi relevantilta, ja tämä voisi olla hyvä eh, kompromissi ja hyvin tuo esiin meidän lähestymistapaamme, sikäli, että emme tee asiasta lin hankalaa kuin monesti komission ehdotuksissa, mutta tämä olisi kansalaisystävälle, mutta kuitenkin sellainen, että se on myös vastuuta kantava myös kansalaisia ajatellen kun kansalaiset ehdotuksia tekevät. Teidän on toisaalta myöskin ymmärrettävä, mm, onko mahdollista jotain toivoa vain siksi, että se on relevantti sopimuksia ajatellen. Tärkeää, että saadaan kansalaiset mukaan keskusteluun sopimuksista ja sopimuksen artikloista ja sisällöstä. Olisi hyvä, jos tällainen vuoropuhelu toimielinten ja kansalaisten kanssa mahdollistuisi. Ja kommentoisin hieman tarkistusta 39. Sanotaan allekirjoittajat, joiden asuinpaikka on kolmannessa maassa, katsotaan, että ovat sen kansalaisia, eh, jossa heidän kansallisuutensa on. Minua tämä hieman askarruttaa. Jotkut ovat tulkineet tämän jopa siten, että saattaisi tarkoittaa, että henkilöt, jotka eivät ole EU-kansalaisia, meidän tulee vielä käsitellä ja työstää tätä tarkistusta, jos sanomme, että EU-kansalaisella on pysyvä asuinpaikka kolmannessa maassa. Tämä olisi selkeämpi sanamuoto kuin jos sanottaisiin allekirjoittaja pelkästään, joka saattaa olla harhaanjohtava. Grazie, Hyvä. Uusi puheenvuoro pyyntö täällä esitetty tehtiin. Jos ihan lyhykäisesti, niin olkaa hyvä. E- niin puheenjohtaja, ihan vain halusin sanoa, että nämä varjoesittelijät ovat äh, toivoneet, että me voisimme käydä vuoropuhelua heidän kanssansa ennen kuin asiasta äänestetään täällä valiokunnassa. Ja nyt kun olemme, tässä, olemme täällä käyneet keskustelua ja tässä hengessä me voimme antaa tämän ähm, tiedon muille valiokunnille tietysti myös äh, riippuen tietysti omista esittelijöistämme. Certo, su questo punto Niin, alussa tämän asian esitinkin pidettiin sitä itsestään selvänä, mutta ilmeisesti DAF suhtautuu hieman negatiivisemmin. Mm, Pahoin pelkään, että en ole sitä mieltä, että tätä valiokuntaa tulisi pitää äh, itsestäänselvyytenä kaikella kunnioituksella. Tämä keskustelu tänään on tuonut esille useita tärkeitä kysymyksiä, joista täytyy, jotka täytyy vielä ratkaista valiokunnassa. Minun mielestäni esimerkiksi tämä toinen kappale tässä mandaattiluonnoksessa, jossa puhutaan kansalaiskomiteasta, joka koostuisi seitsemästä jäsenestä seitsemästä eri valtiosta, niin ei se valiokunnan enemmistölle sovi. Lisäksi ollaan suurestikin eri mieltä tästä kappaleesta kolme – jossa puhutaan kynnyksestä, siitä kuinka monta valtiota vaaditaan. Eli kaikella kunnioituksella kahta esittelijää kohtaan pahoin pelkään, että me emme saa vietyä tätä päätökseen. Meidän ei tulisi edes yrittää viedä tätä päätökseen millään pikamenettelyllä e, ensimmäisessä käsittelyssä. Olen sitä mieltä, että me tarvitsemme riittävästi aikaa, jotta me voimme jättää tarkistuksia ja jotta voimme käydä lisää syvällisiä keskusteluja tästä aiheesta. Siis on ihan hyvä, jos esittelijät antavat omat kommenttinsa ja reagoivat ja on selvää, että he ovat jo käyneet laajaa neuvonpitoa, mutta nyt on kuitenkin ensimmäinen kerta, kun valiokunta on voinut puuttua tähän mietintöluonnokseen ja meidän tulisi kunnioittaa itseämme. Eli meidän ei tule tässä tehdä sitä johtopäätöstä, että konsensus on jo saavutettu. To, to clarify my position after Andrew Duff's. Niin Duffin puheenvuoron jälkeen selvitän sen omaa kantani. Neuvottelut, viralliset neuvottelut esittelijöiden ja neuvoston kanssa ymmärtääkseni virallisesti käynnistyvät vasta siinä vaiheessa, kun valiokuntamme on äänestänyt, ja silloinhan meillä on valiokunnan kanta asiaan. Siinä vaiheessa vasta on myöskin mandaatti olemassa siitä, mikä meidän kantamme on. Ja sitten odotamme, että he kertovat meille, miten he ovat asiaa käsitelleet. Eli näin, tämä varmastikin on ihan konsensuksen alainen asia. Niin, meidän tulee varmasti edetä niin nopeasti kuin mahdollista, että vuoden sisään saataisiin asia hoidettua. Tässä nopeinta käsittelyaikaa tarvitaan ehdottaisin 15, 15 päivää, mutta DAFE ei ole yhtä mieltä ilmeisesti. Tässä näkemyseroja on, mutta ne ovat selkeitä mielestäni kuitenkin. Eli kirjataan ne ja lähdetään sitten liikkeelle. Niin kuin Mendels totesi, ennen kuin valiokuntavirassa äänestänyt yhteydenotot ovat epävirallisia, mutta olisi hyvä, että virallisen vaiheisiin päästäisiin niin pian kuin mahdollista. Tämän mieltä minä puheenjohtajana olisin. Eli 29.30 eh, ehkäpä 29. päivä eh, asia käsiteltäisiin. Tässä kuussa siis, no virallista mandaattia ei ole vielä annettu, mutta myöskin tarkistuksilla on jonkinlainen indikatiivinen merkityksensä. No en sisältöä yleensä kommentoi eh, toimin puheenjohtajana, mutta hieman minulla kuitenkin varomeja on eh, tässä asiassa. Tämä on vakavasti otettava asia ja sellaisena sitä on käsiteltävä, kyllä. Esimerkiksi ikäkysymys, siihen tulee suhtautua vakavasti myöskin. Eli keneltä voidaan allekirjoitus saada. Ja jos pistokomaisesti jäsenmaat tekisivät tarkistuskokeita, niin eh, kyllä jokin eh, henkilöllisyystodistus tulisi esittää eh, <clears throat> henkilöllisyyden todistamiseksi. Ja komissio sitten loppuarvioinnin tietysti tekee. Täällä DAF ilmeisesti on asiasta vähän eri mieltä, mutta ehdottaisin kuitenkin tarkistusten jättöajaksi 15. tätä kuuta ja 29. päivä sitten käsiteltäisiin asiavaliokunnassa. Minä voin kyllä hyväksyä tämän ensi viikon aikarajan. Milloin se 15. päivä onkaan? Niin, pari viikon päästä. Mutta minun täytyy sanoa, että niin odottakaapas nyt. Siis sehän on jo maanantai ilmeisesti. Ja sehän on paljon kuvittelemaani aikaisemmin. Me voimme tehdä töitä viikonloppuna, eli jos saisimme sen maanantaina puoleen yöhön mennessä, niin se olisi parempi. Mutta minun täytyy sanoa, että en voi hyväksyä tätä mandaattiluonnosta sellaisena kuin se tällä hetkellä on? Also, ähm, Puheenjohtaja, voin yhtyä siihen, mitä totesitte, että olisi nyt ponnisteltava, jotta virallinen mandaatti saataisiin mahdollisimman pian. Ja valiokunta äänestä tulisi järjestää myöskin näin ollen mahdollisimman pian, koska sitä meiltä toivotaan ja odotetaan. Eli voi yhtyä määräaikaehdotukseen. Toteaisin kuitenkin, että eilen jo koordinaattorin kokouksessa toin esiin sen seikan, että epävirallisissa ja myöhemmin virallisissakin eh, neuvotteluissa varmasti kaikki ryhmät tulevat kuvan mukaan, eivät vain eh, ne, jotka ovat esittelijöiden ryhmiä, vaan varmasti kokonaisuudessaan tulee huomioida kaikkien ryhmien kannat. Ja se on tärkeää varsinkin, kun puhutaan tämän tyyppisestä välineestä. On tärkeää kaikkien ryhmien näkemykset neuvotteluissa huomioidaan ja tulevat, kaikki näkemykset tulevat huomioiduiksi. Ja tätä mieltä myös ymmärtääkseni ollaan muissa valiokunnissa. Tämä tulee huomioida ja tällä tavoin uskon ja toivon, että on mahdollisuus mahdollisimman nopeasti ryhtyä käymään virallisia neuvotteluja muiden toimielinten kanssa. Kiitos. No niin. Eli 15. tarkistuntakara 29. päivä asian käsittely valiokunnassa. Virallista mandaattia ei ole on kuitenkin mahdollista epävirallisesti olla yhteyksissä ja sitten lopullisen äänestyksen jälkeen on helpompi myöskin päättää ryhmän kokoonpanosta. Ovatko kaikki tästä yhteenvedostani niin samaa mieltä? No, eipä tässä nyt monta minuuttia enää ole jäljellä, mutta komission edustajalle kuitenkin vielä mielellään antaisin puheenvuoron ja sen jälkeen sitten vielä neuvostollekin. Olkaapa hyvä. Thank you very much, Mr. Chairman. So I'll try to be... Suurkiitokset. Pyrin esittämään asiani lyhyesti. Haluaisin kiittää kaikesta siitä työstä, jota on jo tehty. Haluaisin kiittää esittelijöitä tästä hyvin kattavasta tavasta, jolla he ovat tehneet työtä ja kaikki ne kuulemiset, joita on järjestetty. Ja olen optimistinen sen suhteen, että toimielinten välillä tässä asiassa päästään eteenpäin. Eli keskityn vain parin kolmen asiaan. En toista sitä, mitä aikaisemmissa kokouksissa on jo keskusteltu. Eli pari kolme kohtaa jotka meidän mielestämme ovat tärkeitä, joita tulisi painostaa. Ensinnäkin tämä yhteys hyväksyttävyyden ja kansalaiskomitean välillä. Haluaisin vain täsmentää sen verran, että teksti sellaisena kuin se tällä hetkellä on, siinä luovuttiin ajatuksesta siitä, että 300 000 allekirjoituksen jälkeen hyväksyttävyystarkistus tehtäisiin, vaan että tämä tarkistus tehtäisiin heti alkuvaiheessa. Tämä sanamuoto, joka tarkistuksesta 27 löytyy, se on askel eteenpäin ja tämä on tiivissä yhteydessä tähän kansalaiskomiteakysymykseen, koska tässä onnistutaan ainoastaan, jos meillä on jo alusta lähtien suodatin, joka mahdollistaa sen, että meillä on todellisia eurooppalaisia aloitteita, eikä käy niin, että joku herää aamulla ja käynnistää aloitteen ja sitten täytyy koko pitkä proseduuri mm, käydä läpi. Eli on, tämä on tärkeä kohta. No ymmärrän sen, mitä herra Duff sanoi tähän liittyvien ongelmien suhteen, mutta me emme voi kuitenkaan palata tilanteeseen, jossa me sitten pikaisesti tarkistaisimme kaikki tiedot ilman tätä alkusuodatinta. Ja jos joku ei löydä kuutta henkilöä kuudesta eri maasta, miten tämä henkilö voi sitten kuvitella, että hän onnistuisi keräämään miljoona allekirjoitusta, eli tälläkin tavalla tätä asiaa voi ajatella. Sitten aikarajoista vain yksi maininta, joka liittyy tähän kuulemiseen, kun katsoo tarkistusta 45, niin näkee, että tässä mainitaan kaksi kuulemista. Ensimmäinen kuuleminen, jossa sanotaan, että että komissio vastaanottaa järjestäjät asianmukaisella tavalla, jotta he voivat sitten selittää tämän aloitteen taustat. Tämä on siis ensimmäinen kuuleminen. Tässä ei ole kysymys vain kirjallisesta kirjeenvaihdosta komission ja järjestäjien välillä, vaan todellinen tapaaminen komission kanssa. Eli tähän ei liity ongelmia. Vaikeuksia meillä kuitenkin on tämän toisen kuulemisen suhteen, koska tästä toisesta kuulemisesta on tehty pakollinen ja senkin tulisi järjestää komissio. Meidän mielestämme tämä saattaa herättää poliittisia vaikeuksia, koska komissio on kansalaisaloitteen vastaanottaja ja voi olla, että tässä, tätä voitaisiin tarkastella ei-neutraalina, puolueellisena asiana. Eli meidän mielestämme me olemme vakuuttuneita sen suhteen, että jos me haluamme tehdä näistä julkista kuulemisista pakollisia, niin silloin Euroopan parlamentin tulisi järjestää nämä. Tämä on se paikka, jossa ne tulisi järjestää. Komissio tietenkin voi sitten osallistua näiden kuulemisten järjestämiseen ja tulee olemaan edustettuna, mutta meidän mielestämme tämä tulisi järjestää vetomusvaliokunnassa tai jossakin muussa valiokunnassa. Signora Herman. Herbo. Thank you very much, uh, Mr. Chairman. Kiitos puheenjohtaja. Haluaisin Belgian puheenjohtajana kiittää tästä luonnoksesta. Se on askel eteenpäin, jotta saadaan valmiiksi tämä tärkeä asetus juuri tässä ensimmäisen syntymäpäivän kynnyksellä, mitä Lissabonin sopimuksen tulee. Äskeisessä kysymyksessä varmasti kompromissi saadaan aikaan ja uskon, että voimme huomioida huolenaiheenne monien kysymysten osalta. Keskustelut ovat kuitenkin osoittaneet, että joissain herkissäkin, tässä on joitain herkkiä, neuvoston kannalta herkkiä kysymyksiä, joista toivomme teiltä sitten vastaantuloa. Ehkäpä nyt nostaisin yhden näistä esiin. Se täällä mainittiinkin jo useissa puheenvuoroissa. Eli kuinka tarkistaa allekirjoitukset. Neuvosto ymmärtää, että eh, haluatte pyrkiä mahdollisimman eh, kansalaisystävälliseen esityksen, mutta niin kuin jotkut täällä totesivatkin, jotta väline olisi uskottava, on tärkeää voida varmistaa, että allekirjoitukset ovat aitoja. Ja viittaan tässä jäsenmaiden ystävällisyyteen, joka tässä mainittiin. No niin, sitä toivottavasti tulee olemaan neuvostossa tulevaisuudessa. Ja Toivottavasti ymmärrätte sen, että jäsenmaiden tulee käyttää omia mahdollisia välineitään, kun tällaisissa oikeudellisissa puitteissa toimitaan. Mitä tulee näihin tarkistuksiin? No tässä nämä tärkeimmät, jotka halusin esiin nostaa. Ehkä vielä muutama lyhykäisesti. Myöskin rajoittavat jäsenmaita, eli vähimmäisikä ja sitten asetuksen täytäntöönpano aika ovat näitä tärkeitä kysymyksiä. Ja toivottavasti voimme tehdä hedelmällistä yhteistyötä parlamentin kanssa jatkossa näissäkin. Eli parlamentti, neuvosto ja komissio yhdessä sekä virallisissa että epävirallisissa yhteyksissä toivottavasti hyvin näissä asioissa etenee. Kiitos. Kiitos. Kiitokset teille ja lämpimät kiitokset myöskin tulkeille. jotka toivottavasti tässä vielä voivat istuskella ja työskennellä muutaman minuutin ajan. Koska esittelijät saavat jo loppupuheenvuorot, katsokaa hyvä. Kiitokset. Niin, kaksi, kolme asiaa. Minä haluaisin vain vakuuttaa Andrew Duffille tästä komiteasta ja seitsemästä valitsijasta. Me olemme valinneet tämän seitsemän siitä syystä, että sehän on suorastaan pyhä luku. Ja tässä on kyse seitsemästä taivaallisesta tavoitteesta ja tämähän liittyy tähän teleskooppikysymykseen. No joka tapauksessa tässä on nyt tietty linkki allekirjoittajien ja alkuperäisten laatijoiden ja valtioiden välillä. Mutta pääajatuksemme nimenomaan oli se, että jos vaaditaan kymmenen valtiota, viisi valtiota, kuusi valtiota, joka tapauksessa yksi jokaisesta valtiosta näin toimimme. Ja näin, jos esimerkiksi komissi, niin kuin komissiokin sanoi, jos eh, nyt internet-aikana eh, joku kansalainen ei löydä sitten kuutta tai seitsemää ihmistä muutamasta valtiosta, miten hän kolmessa valtiossa sitten eh, jostakin löytää miljoona sellaista. Ajatellaan esimerkiksi vaikka Facebookia, niin Van Rompuy, siellä, ja ranskaksi minä esimerkiksi olen etsinyt hänestä tietoja internetistä ja ja kymmenessä minuutissa siihen, sitten heti kun kirjoitan jotain itse, niin sieltä tulee 50 kommenttia muutamassa minuutissa heti kun minä olen jotain omalla sivullani julkaissut. Ja sitten jos ajattelemme vaikka näitä sopimusten muutoksia, totta kai tämä sopimus meitä sitoo. Jos me laitamme tähän asetukseen nyt sen, että kansalaisaloitteella voidaan perustamissopimuksia ryhtyä muuttamaan, niin tämä menee automaattisesti tuomioistuimeen. Mutta kun mehän olemme, niin kuin Sarkovskikin jo sanoi, niin me olemme hyväksyneet viittauksen siihen, että kansalaisten täytyy toimia sopimusten pohjalta. Me olemme muotoilleet tämän aika tavalla joustavasti. Me emme vaadi tässä nyt mitään viittauksia artikloihin suoraan, vaan tällaista linkkiä tähän sopimukseen. Ja näin sitten komissio, joka miettii tätä hyväksyttävyyttä, saa tietynlaisen pelivaran pohtia sitten, ollaanko nyt tässä sopimuksen rajoissa vai ei. Mutta virallisesti poliittisesti ei voida ryhtyä muokkaamaan perustamissopimuksia eikä näitä muita sopimuksia. Ja sitten tätä, tämä, tästä henkilöllisyydestä. Tästä on montakin eri näkemystä esitetty valiokunnassamme, mutta meillä on olemassa kuitenkin kompromissiehdotus tähän jäsenvaltioissa, koska jäsenvaltiot tietysti ovat tässä kaikista merkittävimpiä. Ja tässä kyse on juuri siitä, että asetukseen otettaisiin se ajatus, ettei tässä ole nyt velvoitetta esittää henkilöllisyyspapereita, vaan allekirjoittajan täytyy kirjallisesti sanoa, mikä se henkilöllisyyspaperi on, joka voi todistaa hänen henkilöllisyytensä, mikäli sitä häneltä kysytään. Eli ei tässä nyt sanota mistään numerosta. Tässä voi olla ajokortti, passi, henkilöllisyyspaperi, sosiaaliturva turvakortti tai joku muu tällainen kyseessä. Tällainen ratkaisu ehkä voisi olla riittävän joustava kompromissiksi. Ja sitten jos ajattelemme näitä muutoksia, joihin äsken kuulimme täällä Koratsan puuttuvan, eli on mahdollista, että kansalaiset, joiden periaatteessa pitäisi tietää, onko esimerkiksi Puolan kansalainen kansalainen vai onko hänellä siellä sitten oleskelulupa vai onko hän, ja sitten joku puolalainen, joka alkuperäispuolalainen, onko, joka asuu Belgiassa, onko hän belgialainen vai puolalainen. Joka tapauksessa e, e, e, eurooppalainen, joka, ja entä sitten eurooppalaiset, jotka ovat Siperiassa tai Intiassa, voivatko hekin osallistua tähän? No tämä on selvää, että voivat, mutta sopimuksissa kuitenkin on sanottu, että kolmansissa valtioissa olevat henkilöt eivät voi osallistua tähän. Ja, no sitten ajatellaan, että tästä pitäisi jättää ulkopuolelle nämä valitut, vaaleilla valitut ja sitten vielä tuo kansalaisaloite komitea komiteasta. No, minusta on tässä nyt ikään kuin sitten kaksi ryhmää kansalaisia, valitut ja sitten muut. Ja sitten muut saavat oikeuden, koska valituilla on valta jo muualla. No, minu, tämä ei ole minun näkemykseni tässä, en, ja minä tiedän kyllä, mitä muut esittäjät ovat tässä mieltä. Eli tässä täytyisi tehdä nyt sitten parlamentaarikkojen ja muiden välille näemä ero. E, onko, ja sitten on kysy sitten jostakin e, pikkukylän kunnanvaltuutetusta, niin tässä on vähän eri kysymys siitä, siinä sitten. Eli tässä ei pitäisi kieltää osallistumista tällaiseen laatijaryhmään, mutta jos ajatellaan esimerkiksi seitsemää henkilöä, niin näihin seitsemään ei lasketa niitä, jotka ovat parlamentaarikkoja. Parlamentaarikot saavat toki osallistua näiden tekstiin laatimiseen. Tämä seitsemän on tietysti vähimmäismäärä, ei se ole mikään enimmäismäärä. Siellä voi olla vaikka 150 henkeä mukana. Eli tähän laatijaryhmään parlamentaarikot eivät voi osallistua, eli heitä ei lasketa, tai voivat osallistua, mutta heitä ei lasketa tähän seitsemään toimintaan. Eli tämä voisi olla yksi ratkaisumahdollisuus. Ja sitten vielä lopuksi eh, täällä Guerreiron esille ottama ongelma, eli enti ei tiedetä mitä tapahtuu ja mitä tehdään. No nyt jos ajattelemme nykyistä lakia, joka pitkien pitkien keskustelujen jälkeen on parlamentissa ja neuvostossa päästy hyväksymään, ja nyt sitten kansalaisaloite yhtäkkiä romuttaisi tyystin koko tämän lainsäädännön josta on pitkään keskusteltu? Tämä on tietysti hyvä kysymys. Se on vielä auki. Okay, yes, I know our... Uh, Tiedän, että tulkkien tehtävä on tärkeä. Haluaisin kiittää vain kaikkia tästä keskustelusta ja toivon mukaan työnlaatu tulemaan, ole, tulee olemaan hyvää ja autatte meitä tarkistusten kanssa. Ja haluaisin tehdä kaikille selväksi sen, että me kaikki pyrimme hyvään konsensukseen ja olisin kovin kiitollinen, jos pyrittäisiin yhdessä pitämään konsensuksesta kiinni. Ja kiitokset myöskin Paulalle ja Tomakselle sihteeristössä ja kaikille niille, jotka ovat tehneet tässä työtä ja myöskin kiittäisin komissiota ja neuvostoa. Eli tehkäämme mahdolliseksi se, että me voimme tehdä hyvää työtä ja vielä kiitokset puheenjohtajalle, joka eh, johti tätä keskustelua ja myöskin kiitokset kansalaisyhteiskunnalle, joka on ollut osa tätä työtä. Eli jatketaan työntekoa ja tehdään selväksi se, että saadaan aikaiseksi hyviä tarkistuksia ajoissa. Kiitokset. Niin, sitten päätän tämän hyvinkin työlään kokouksen. E, nyt ensiksi niin, me olemme sitoutuneet tämän asian käsittelyyn ja päättämiseen vuoden loppuun mennessä. Ja toiseksi me olemme havainneet, että täällä on sellainen konsensus, joka ei ihan kaikista, kaikista asioista koskettanut, mutta tärkeimmistä asioista kuitenkin, joten tärkeimmistä kysymyksistä on yhteisymmärrys. Ja näin sitten muiden esittelyjen kanssa koitetaan saada tämä asiaan loppuun. Onko vielä jotain muuta sanottavaa? ai niin, on vielä, eli tarkistusten jättöaika puolilta öin maanantaihin 15. päivään marraskuuta mennessä, eli koko maanantai teillä on vielä aikaa. Se ei käy laatuun, koska pyysin erityisesti puolta yötä. No, tulkkauksessa tuo ei tullut läpi. <laughs> Mezzanotte, sì, sì, grazie. Niin, niin, kyllä, kyllä, minä puhuin puolesta yöstä. Ole huoletta. Nyt kokous päättyy.